Ladies and gentlemen, good morning. Hyvät naiset ja herrat, huomenta. We've got... Tiedän, että... Good morning. I know we've got... Tiedän, että meillä on pitkä äänestyslista ja pitkä esityslista, jossa on monimutkaisia keskustelun kohteita. Ja tämän valossa – ja sunnuntain tapahtumien valossa. Haluaisin aloittaa kokouksen minuutin hiljaisella hetkellä, muistaen niitä, jotka menettivät henkensä viikonlopun aikana ja vähän aikaa sitten Euroopassa. Voimme rauhassa miettiä hetken Eurooppaa. Kiitos. I'm sure we all send. Kiitos. Me muistamme näitä perheitä. Ensimmäisenä kohtana esityslistalla on äänestys arvopapereiden yleisille tarjoamisen takapakoinnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettava esite. Lähdetään äänestämään heti. 3.34 ovat identtiset puolesta vastaan. Tarkistetaan. Okay, so that is passed. Tarkistetaan hyväksytty. Ja sitten siirrytään kolmosen kakkososaan puolesta vastaan. Anteeksi. Toinen osa tarkistusta kolme äänet puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 ja 5 puolesta. In favor. Ja 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 ensimmäinen osa puolesta vastaan Ai se raukeaa, anteeksi. Tarkistus viisi, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. 49 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 8 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 9 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 61 kielimuutos kompromissi C puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ensimmäinen osa sitten toinen osa. jossa lisätään or having a denomination of at least 100 000 euros puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja tuo toinen osa oli siis nuo sanat. Sitten tarkistus 63 puolesta vastaan tarkistetaan. passed. Hyväksytty 63. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Passed. Six hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan. Ai anteeksi, kompromissi F puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 74 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 19 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi G. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 86 puolesta, ei 86, vaan 87 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 88 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 90 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ninety fours. 90 hylätty, 91 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 92 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 94 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 95 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 96 puolesta vastaan tyhjää, Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 102 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Past. Hyväksytty 103 puolesta vastaan tarkistetaan. That passes 104 in favor. 104 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 23 puolesta 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää Hylätty 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 31 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 2 35 ja 36 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 38 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Hylätty 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty 40 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Ja lausunto kokonaisuudessaan koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Thank you to everybody who... Kiitos kaikille, jotka ovat tehneet kovasti työtä tässä yhteydessä. Vaikka yksimielisyyttä ei saatu, niin oltiin monilta osin kuitenkin samaa mieltä, joten kiitos. So the next item is the... Seuraavaksi esityslistalla on yhteisen korkeatasoisen verkko- ja tietoturvan varmistaminen koko unionissa. Toisen käsittelyn suositusluonnoksen hyväksyminen koneäänestyksenä. Two more to vote. Vielä kaksi ääntä puuttuu. Kuka ei ole äänestänyt? Yksi ääni puuttuu. Äänestys päättyy. 33 puolesta, yksi tyhjä. Onnittelut Andreakselle. Tämä siirtyykin sitten täysistuntoon, eikö niin? Nyt tarkistamme vielä, haluaako joku jättää tarkistuksia täysistuntoon. Lämpimät onnittelut. Seuraavaksi vuoden 2017 talousarvio, trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet, Jaakonsaaren mietintö puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Falls. Thank you. Uh... Hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko lausunnosta. Thank you very much. So that's passed. Kiitoksia kovasti. Tämä hyväksyttiin laajalla enemmistöllä. Kiitoksia Liisa. Bene, proseguiamo i lavori della Commissione. Prego. No niin, nyt jatkamme valiokuntamme töitä. Pyydän hiljaisuutta. Käsittelemme 91477 direktiivin tarkastusta aseiden hankinta ja hallussa pidon valvontaa Wikifordon esittelijänä. Tänään keskustelemme tarkistusluonnoksista Niitä on jätetty, tai jo tarkistuksen jätetty 847, kuten tiedätte, ja libevaliokunnan tarkistuksineen 903. Esittelijä on siis puheenjohtajamme Ford. Annan hänelle välittömästi puheenvuoron. Sitten jatkamme varjoesittelijöillä ja muilla mahdollisilla puhujilla ja sen jälkeen kuulemme komissiota. Olkaa hyvä, puheenjohtaja Ford. Thank you very much. Kiitoksia. Tiedän, että monet seuraavat tätä kokousta kokoussalin ulkopuolelta. Meillä on paljon kansalaisia, jotka ovat kiinnostuneita asiasta. Ja haluaisin aloittaa muistuttamalla kaikkia siitä, miksi me tätä asiaa tarkastelemme. Meillä on kaikilla luonnollisestikin ollut yhteinen eurooppalainen aselainsäädäntö 25 vuoden ajan. Ja Pariisin hyökkäysten jälkeen kävi selväksi se, että lainsäädännössä oli varsinkin paukkupannausaseissa puutteita Samankaltaisia aseita löydettiin kaikkialta Euroopasta ja erityisesti yhdistyneestä kuningaskunnasta, mistä syystä komissio esitti ehdotuksen uh, uusia ehdotuksia ja vaikka on tietysti aivan tärkeää, että tukimme nämä porsanreijat, olemme myös kaikki täysin tietoisia siitä, että komission ensiluonnostelma oli erittäin huonosti muotoiltu ja sillä olisi ollut monia tarpeettomia vaikutuksia laillisille omistajille. Siitä syystä haluaisin kiittää kollegoita useista eri tarkistuksista, yli 800 pelkästään tästä valiokunnasta. Ja haluaisin selvittää sitä tapaa, jolla veisi näitä kompromisseja eteenpäin ja tapa, jolla ehdottaisin, että ne esitämme, miten niistä äänestettäisiin. Haluan myös kiittää eri ryhmiä, jotka ovat nyt jo esittäneet kirjallisia kommentteja näistä kompromisseista. Ensinnäkin paukkupanosaseet. Erittäin suuri enemmistö on sitä mieltä, että aseet, jotka on muunnettu paukkupanosaseiksi, voidaan käsitellä alkuperäisessä luokituksessa, niin siitä syystä niitä tulisi myydä vain luvan haltijalle. Toiseksi täytyy varmistautua siitä, että yksilöt, jotka ovat vaaraksi itselleen tai muille, eivät saa asenkantolupia. Heidän ei tulisi saada lupaa. Se on laki ja siitä syystä jokaisessa maassa pitäisi olla käytössä järjestelmä, jonka avulla tämä voidaan hoitaa. Ehdotan, että maat voivat päättää siitä, haluavatko ne saada käyttöön pysyvän järjestelmän vai tällaisen uusiutuvan. Mutta joka tapauksessa järjestelmä täytyy olla ja sen jälkeen äänestetään siitä, pitäisikö tuollaisen järjestelmän sisältää myös lääkärin tarkastus. Jos henkilö ei saa lupaa yhdessä maassa, niin silloin muiden maiden viranomaisten pitäisi kyetä nopeasti saamaan tämä tieto itselleen. Jos henkilöltä on evätty aseenkantolupa, niin pitäisi olla erittäin helppo toisten maiden viranomaisille saada tämä tieto. Siitä syystä meidän tulisi vaihtaa tietoa huomattavasti paremmin joko automatisoitujen järjestelmien tai yhteispisteiden avulla. Se selkeästi tekisi koko eurooppalaisesta järjestelmästä vahvemman. Meillä on tämän lisäksi myös suuri yksimielisyys siitä, että esitetään uusia vaatimuksia turvalliselle säilytykselle. Kaikkien maiden kanssa olen keskustellut. Olen kuullut, että niissä on jo tämänkaltaista lainsäädäntöä. Eurooppalaisella tasolla sen mukaanottaminen saa paljon tukea kautta parlamentin. Olen ehdottanut uusia sanamuotoja merkintöihin. Näyttää olevan yksimielisyyttä siitä, että merkityön pitäisi olla kaikissa kootuissa käsiaseissa tai silloin, kun eh, komponentti myydään erikseen, niin se tulisi se merkintä olla siinä yksittäisessä osassa. Täytyy varmistautua siitä, että se lainsäädäntö jotain on, eh, on eh, toimivaa, eli jos kyseessä ovat erittäin pienet osat, merkinnän täytyy mahtua siihen. Lisäksi olemme selventäneet myös asekauppiaiden ja välittäjien roolia etämyynnin kohdalla. Olemme puhuneet siitä, että tämä on mahdollista sikäli kun henkilöllisyys voidaan ja on tunnistettu. Ne, jotka ovat mukana historiallisten keräilyyn hallinnoina ehdottaisin, että ensi äänestyksessä pitäisi äänestää siitä, että pitäisikö museot asettaa tämän toimialan ulkopuolelle. Ja ensinnäkin äänestämme siitä, että pitäisikö tuon poikkeuksen jatkua, jos se raukeaa, äh, jos se hylätään tuo ehdotus, niin sitten meidän tulisi pohtia sitä, voidaanko luvat myöntää jäsenvaltiotasolla. Eli kaksi eri tapaa on äänestää tästä asiasta. Jäsenvaltiopoikkeus sitten kohdistuu niihin toimenpiteisiin, joiden avulla varmistetaan se, että aset säilytetään turvallisella tavalla ja eivät muodosta vaaraa julkiselle turvallisuudelle. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus myöntää poikkeuslupia. Nämä ovat äärimmäisen tärkeitä kuten ballististen aseiden asiantuntijoille, filmintekijöille ja niin poispäin. Ehdotan tarkistuksia, joiden mukaisesti jäsenvaltiot voivat jatkaa tällaisten poikkeuslupien myöntämistä luokassa A. Artikla 6, poikkeukset siis, olemme muokanneet tuota sanamuotoa myös selvemmäksi. Kansallisesta puolustuksesta on äärettömän tärkeää, että jäsenvaltioiden sotilaallisiin toimiin ei puututa. Ja jälleen kerran olemme esittäneet tässä suhteessa toimintaa. Aktivointistandardeista. Täällä on erittäin tekniset tarkistukset. Täytyy tehdä selväksi se, että asetta tulisi kohdella deaktivoituna vain siinä tapauksessa, jos sitä ei voida enää koskaan muuntaa takaisin käytettäväksi aseeksi. Muussa tapauksessa sitä ei ole deaktivoitu. Ja näin ollen siitä täytyy siis tehdä pysyvästi käyttökelvoton. Eli ensimmäinen luonnos deaktivointiasetuksesta, joka marraskuussa meni teknisten ryhmien läpi, on aiheuttanut paljon täytäntöönpano-ongelmia koska sanamuodot eivät ole olleet riittävän selviä. Ja siitä syystä olemme ehdottaneet parannuksia täytäntöönpanoasetukseen liitteissä. Jos niistä äänestetään ja siinä vaiheessa, kun päästään kolmikantaneuvottelujen jäsenvaltioiden työryhmät ovat jo hyväksyneet muutokset täytäntöönpanoa säännöksiin, niin luonnollisesti sitten voimme jättää ne syrjään neuvotteluissa neuvoston kanssa. Tiedän, että jäsenvaltioiden työryhmät katsovat tätä jo. Mutta tämä asia pitää kuitenkin selvittää. Kyseessä on paljon teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät tuohon asetukseen. Ja joillakin niistä on ollut jopa turvallisuusvaikutuksia. Olemme myös esittäneet uusia ehdotuksia olemassa olevien deaktivointistandardien käyttöönotoksi Silloin kun jäsenvaltioilla on vastaavia standardeja, ne tulisi hyväksyä sellaisiksi. Luokat A ja B, nämä ovat ehkä kaikkein kiistelymät osat tätä ehdotusta. Minun ehdotukseni on se, että meidän tulisi tässä kunnioittaa demokratiaa ja jäsenillä tulisi olla mahdollisuus äänestää yksittäin jokaisesta asetyypistä, jota ehdotetaan lisättäväksi kiellettyä listalle. Varmasti ollaan hyvin pitkälti yksimielisiä siitä, että komission, ehdot, komission ehdottama artikla A7 on sellainen, jota ei voida työstää. Ja se ei ole oikea menetelmä sille, että päätetään, onko joku kiellettyä vai ei. Olen laittanut nuo sanamuodot takaisin B7, mutta paljon erilaisia ehdotuksia on esitetty sen suhteen, että lisättäisiin muita asioita A-luokan aseiden luetteloon. Jotkut niistä ovat peräisin neuvostosta ja minun ehdotukseni on se, että meidän tulisi jokaisesta näistä äänestää yhdessä. Meillä on myös todellisia huolenaiheita jossain jäsenvaltioissa sen suhteen, että automaattiaset, jotka on muutettu puoliautomaattisiksi, aiheuttavat ongelmia ja meillä on turvallisuushuoli sen suhteen, että jos nämä kielletään noissa maissa, niin niitä ei anneta takaisin viranomaisille, vaan ne voivat ne voidaan hävittää julkisuudesta ja Jos päätämme, että ne säilytetään, niin silloin meillä on ehdotus, että tällaiset muuntostandardit otetaan käyttöön, jotta varmistaudutaan siitä, että muuntaminen on pysyvää. Viimeinen kohtani koskee neuvoston ehdotusta, josta äänestettiin siis vasta viime viikolla. Sisältää myös useita eri A-luokan aseita, jotka, joka pohjautuu laukausukapasiteettiin. Ja Meillä on siis selkeä kanta tästä valiokunnastamme neuvotteluihin neuvoston kanssa. Tiedän, että emme ole vielä esittäneet kompromisseja johdatusan kappaleista, koska niiden täytyy heijastella sitä, sitä mitä hyviksymme artikloista. Tuote on edelleen käynnissä ja tällä hetkellä keskitytään siis pelkästään artikloihin ja sitten kaikki työstämme näitä johdantosan kappaleita, jotta voidaan tukea tätä myöhemmin. Kiitos kollegat. Niin, Kiitoksia esittelijälle. Nyt sitten ryhmän varjoesittelijät ensin. Koratsa Bild EPPstä. Big thank to... Kiitos oikein paljon. Vikille suur kiitokset. Mukava tehdä yhteistyötä. Ja voin pitkälti tukea näitä ehdotettuja kompromisseja ja tätä alustuspuheenvuoroa myös. Muistuttaisin tästä yhteydestä. Alun perin komissiolta tuli epäsuhta, epäsopiva ehdotus ja tarkistusten kautta ja libeäänestyksen kautta olimme osoittaneet, että parlamentti kulkee nyt oikeaan suuntaan. Teemme ehdotuksen, joka luo tekstin, jossa keskitytään enemmän turvallisuuden lisäämiseen, terrorismin vastaiseen työhön eikä ainoastaan rajoiteta ihmisten vapauksia tai mahdollisuuksia nauttia tietystä urheilusta. Mutta modernisoimisen tarvetta oli kyllä lainsäädännössämme ja tuo rekisteröinti esimerkiksi tiedonvaihtoasia myös viranomaisten kanssa ja todettujen laittomien aseiden rekisteröiminen ja vastavuoroinen tunnustaminen ja merkinnät ovat tällaisia aloja, joilla on saatu edistystä aikaiseksi, ja se oli tarpeen, koska porsaareikiä lainsäädännössä oli. Näiden kompromissien kautta pyritään huolehtimaan myös siitä, ettei lisätä valtavasti hallinnollista taakkaa, jos ei ole tarpeen. Kun jollain ihmisillä on oikeus laillisesti pitää hallussaan aseita. Turvallinen varastointi asia on myös nyt hoidettu, siinä oli puutteita ja toivottavasti voidaan pitää kiinni siitä, ettei tarvita eurooppalaista lääketieteellisten tutkimusten järjestelmää. Joissain maissa on ihan hyvä järjestelmä, sitä ei tarvitse muuttaa, järjestelmä on otettava käyttöön muualla. Samoin viiden vuoden lupa. Ei tätä rajaa tarvita. Ja etämyynnin osalta sanoisin myös, ettei luoda ongelmia niille, jotka asuvat maaseudulla estämällä tai tekemällä vaikeammaksi – laillisen aseiden hankinnan etämyynnin kautta. Ja kuten jo sanoitte, kansallinen puolustus rakentuu eri tavoin reserviläisten ja vapaaehtoisjoukkojen osalta eri jäsenvaltioissa. On ymmärrettävä, että osa näistä aseista on harjoitus tai kansallisen puolustuksen käytössä. Lupamenettelystä ja tuo uusinta kausi, uusimiskausi 1c kohtaa. Oikeastaan poistaisin sen koska jäsenvaltioiden pitäisi voida tästä päättää. Sitten turvallinen varastointisäilytys. Tähän ei pitäisi kuljetusta lisätä. Luen tämän kohdan sellaisessa muodossa, kun haluaisin sen. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että ihmiset, joilla on hallussaan käsiase, huolehtivat turvallisesta säilytyksestä silloin, kun se ei ole näköpiirissä. Ja poistaisin tuon myös matkustamisen aikana. Ja estetään nyt on päässyt näihin, tämä yksi d anteeksi. Tämä olisi pitänyt aluksi sanoa. Sitten artikla 1.2. Kauppiaista on huolehdittava siitä, että käytännössä the wording that is unclear and I think the, the leitmotiv of what we are trying to do in this in the revision of käsin lataaminen on edelleen mahdollista. Tämän tekstin tarkoitus on saada oikeus varmuutta ja keskittyä keskeisimpiin kysymyksiin. Tuo pienempi muutos on siinä hankala. Sitten keskeinen osa. Meidän pitäisi pitää kiinni tässä YK pöytäkirjasta. Ja viimeinen kohta, jonka ottaisin esiin nyt, on liitteet. Viki jo mainitsikin, että Ei pitäisi kieltää tuota puoliautomaattisten aseiden luokkaa, mutta minä uskon, että A7 luokkaa ei pitäisi lisätä, koska kaliberit ja diametrit, näiden määritteleminen EUn tasolla on varsinainen sotku. Suoraan sanottuna mielelläni teen yhteistyötä ja haluaisin kiittää monia kollegoita, jotka ovat antaneet esittäneet kommenttejaan myös keräilijöiden ja museoiden osalta. Teksti pitäisi jättää sikseen muuttumattomana siis ennen komission ehdotusta. Ja mielelläni olen yhdessä luomassa lopullista tekstiä. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Sergio Goferati SD-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin Haluan kiittää Vikiä hänen tekemästään työstä. Tämä aihe on erittäin monimutkainen aihe ja jäsenvaltioissa on paljon eroja tällä alalla, joten on hankala löytää yhteisiä asioita. Ryhmämme lähetti eilen illalla esittelijälle ja varjoesittelijöille omat kantamme tehdyistä ehdotuksista, mutta haluaisin tässä lyhyesti käsitellä jotakin menettelyyn liittyviä ongelmia. Teksti, jonka Viki meille lähetti, on sellainen, että kompromisseissa on osittain monia lisävaihtoehtoja. Tämä voi aluksi ehkä olla tehokas toimintatapa, mutta tästä täytyy päästä kuitenkin yli niin, että löydetään sitten mahdollisia yhteneväisiä kantoja, jotta vaihtoehdoista päästään sitten eroon. Eli pikkuhiljaa täytyy löytää ratkaisu tähän menettelytapaan ennen kuin päädymme äänestyksiin parempi tuoda eri, eri mielipiteet selkeästi esille kuin sitten pallotella erilaisia vaihtoehtoja, joista ei oikein pääse erille. Sitten toinen menettelytapaan liittyvä ongelma on se, että monen kompromissin kohdalla pitää ensin äänestää poistoista tiettyihin kohtiin. Tämä ei oikein toimi. Kompromississa pyritään tekemään yhteenvetoja poliittisesti, sovitella eri kantoja ja jos ensin jätetään ulkopuolelle tiettyjä elementtejä, joita kuuluu ehdotukseen, silloin yhteisymmärrystä ei enää ole. Eli tämä toimintatapa ei toimi ja tähänkin pitäisi pikkuhiljaa löytää ratkaisu. kun siirrytään arkaluontoisimpaan vaiheeseen työssämme. Näistä asioista on pitänyt päästä eroon. Ja sitten kompromisseista halusin vielä viitata joihinkin asioihin, jotka ovat mielestäni arkaluontoisempia ja tärkeimpiä kuin muut. Esimerkiksi lääkärin tarkastukset ja lupien uusiminen. Mielestäni on aivan välttämätöntä alussa varmistaa henkilön terveydentila ennen kuin hänelle annetaan aseita. Ja tässä kynnysarvojen pitää olla kaikille yhteneväiset ja kaikille taatut. Emmekä voi todellakaan ajatella että aseet päätyvät sellaisen henkilön käsiin, joka ei fyysisesti tai henkisesti olisi valmis niitä käyttämään. Jos aseita käytetään urheilutarkoituksessa tai metsästystarkoituksessa, pitää tietää, minkälaisessa fyysisessä tai minkälaisessa fyysisessä kunnossa aseen käyttäjä on. En tiedä, saadaanko tähän meidän alkuperäinen kantamme läpi tai mitä muuta kenties hyväksytään. Sitten etämyynti on toinen tärkeä asia. Hengessä ne ehkä vastaavat sitä, tai tämä vastaa sitä, mitä on sanottu, mutta tästä puuttuu valvonta aseiden luovutuksen hetkestä. Eli pitää todella varmistaa se, että ase luovutetaan sen ostaneelle henkilölle. Erityisesti etämyynti voi lisätä ongelmia, joita haluaisimme ratkaista. Sitten nämä, nämä paukkupanosaseet. Tässä pitää pitää kiinni ääniaseen määritelmästä jonka alun perin tähän halusimme mukaan, ja tämä ongelma pitää ratkaista. Samoin reserviläisten ongelma. Kuusi artiklaa sopisi mielestäni tähän parhaiten. Ja minusta tämä sopii paremmin asian sisältöön kuin kaksi artikla. Sitten vielä keräilijät ja museot. Museot, hyvä, ne ovat julkisia alueita, joissa on valvontaa, valvotaan sitä, mitä on esillä, näytteillä. Ja myös valvotaan sitä, että aseita ei käytetä väärällä tavalla. Sitten tiettyjen aseluokkien kansallista rekistereiden, rekistereiden käyttöönottaminen on hyvä asia, mutta se, että museosäännökset ulotettaisiin kattamaan automaattisesti myös keräilijöitä, tämän asian jota ei oikein voi ymmärtää, voi olla keräilijöitä, jotka pitävät aivan oikeutettuvin perustein kotonaan aseita – mutta eivät tässä välttämättä automaattisesti täyty mitkään museoaseisiin liittyvät kriteerit. Ja siksi tarvittaisiin määritelmä siitä, mitkä, mitä keräilijät ovat ja missä tarkoituksessa he aseita keräävät. Voi kerätä aseita tai toisaalta sitten muita aseisiin liittyviä asioita, jotka ovat kuitenkin vähemmän vaarallisia. Sitten vielä liitteistä. A7-luokan määritelmän katsominen on tärkeää. Viikin ehdottamat vaihtoehdot ovat hyviä, ne pitää ottaa kompromissiin mukaan. Mutta toinen asia, jota vielä pitäisi määritelmissä työstää lisää, liittyy A6-luokkaan. Tässä asiassa olemme valmiita tekemään yhteistyötä. Samalla tavoin kuin olemme tehneet muidenkin asioiden osalta. Työsarkaa edelleen riittää, mutta se mitä on jo tehty, on tehty hyvässä hengessä, myönteisessä hengessä ja siten, että on pyritty löytämään konsensus. Tämä ei alussa ollut mitenkään itsestään selvää ja pyrimme jatkamaan työtä samassa hengessä. Kiitos. Kiitoksia, Kofferaati. Sitten Aldesta Sharansova. Uh, first of all, I would like to thank the... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä Fordia tämän asian parissa tehdystä työstä. Työ, on kannut helppoa. Mutta se, mitä olette tehnyt, koskee kaikkia kautta linjan olette huolella kuunnellut eri kansalaisten huolenaiheita ja haluaisin kommentoida näitä kysymyksiä. Kuten kaikki tiedämme, neuvosto hyväksyi viime vuonna yleisen lähestymistavan komission ehdotukseen. Keskustelu ei ollut suinkaan helppoa ja täytyy todeta, että lopputulos ei todellakaan ole täydellinen. Yhteenvetona muutama avainkysymys Aldelle. Ehdotusluonnoksen julkaisun jälkeen marraskuussa me vastustamme uusia säännöksiä, mitkä merkitsisivät suuria takavarikointeja, asetakavarikointeja kansalaisilta, sellaisilta, jotka omistavat lauseensa laillisesti. Varsinkin tämä koskee näitä puoliautomaattiaseita. Kuten voidaan lukea neuvoston yleistä lähestymistä vastaan, enemmistö oli Alankoman ehdotuksen kannalla, jossa toistetaan komission ehdotus siitä, että kielletään nämä puoliautomaattiset aseet. Me emme voi tätä hyväksyä. Voin vakuuttaa teille sen, että neuvoston yleisen kannan julkaisun jälkeen ja sen jälkeen, kun on saanut useita, useita uusia sähköposteja Tsekin kansalaisilta, he ovat erittäin epävarmoja sen suhteen, mitä tapahtuu niille aseille, jotka he omistavat. Meidän täällä valiokunnassa pitää varmistautua siitä, että tätä epävarmuutta ei synny. Monet jäsenvaltiot, mukaan lukien Tsekin tasavalta, ovat vuosien saatossa löytäneet hyvän tasapainon turvallisuuskysymysten ja aseiden omistajien oikeuksien välillä. Minusta meidän tätä tasapainoa ei tulisi rikkoa päinvastoin meidän tulisi pyrkiä seuraamaan parhaita käytäntöitä jäsenvaltioista. Viki, tässä ehdotuksessasi on useita ehdotuksia, jos otetaan kantaa näihin arkaluontoisiin kysymyksiin. Olen ilahtunut, että tarjosit nämä vaihtoehdot ja että me voimme käydä keskustelua niistä. Meidän näkemyksemme siitä, mitä pitäisi kieltää, mm, täytyy tehdä aivan selväksi. Yleisesti ottaen kannatan ehdotustasi, tässä on useita hyviä kompromisseja, varsinkin asioissa, jotka koskevat etämyyntiä internetissä, määritelmiä, deaktivointiprosessi, museot ja keräilijät. Vielä kerran haluan kiittää sinua tästä tehdystä työstäsi ja jään odottelemaan lisäkeskusteluita ja yhteistyötä tämän asian parissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi olisi ollut varjoesittelijän vuoro, mutta hän ei täällä olla paikalla eikä myöskään varajäseniä, joten Pascal Duron vihreistä seuraavaksi. Merci beaucoup, monsieur le président. Je ne parlerai pas pour la GUEC. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin pyrin omalta puoleltani hyvin lyhyesti, koska tässä nyt ollaan ihan keskellä työtä vielä mm, työstämässä näitä kompromissiehdotuksia. Kiittää Vikiä, tein näin jo edellisen kerran, toistan sen vielä kerran. Tässä on kyseessä yksi kaikkein arkaluontoisimmista asiakokonaisuuksista, joka tämän toimikauden aikana on tullut esille. Haluaisin vain vielä kerran muistuttaa siitä, että eh, näin merkittävästä ja vakavasta aiheesta ei kannata esittää liioiteltuja kannanottoja tai jotka eivät vastaa todellisuutta. Euroopan parlamentilla Tällä hetkellä yksikään ehdotus ei Vicky Fordin puolelta tai yhdenkään edustajan toimesta parlamentti ei ole halunnut puuttua ehdotuksen tasapainon tai kieltää puoliautomaattisten aseiden omistusta. En ole nähnyt sitä yhtään missään. Ja haluaisin vakuuttaa ne, joille näitä sähköposteja tulvii, niin ne ovat ihan mielikuvituksen seurausta. Mikä sitten on todellisuus? Todellisuus on se, että meillä oli komission ehdotus, joka oli riittämätön määritelmällisesti. Kaikki sen totesivat täällä. Esimerkiksi se, että kielletään puoliautomaattiaseet silloin, kun ne muistuttavat automaattiaseita. Sitä ei kerta kaikkiaan kyetä täytäntöönpanemaan ja Parlamentti tarttui tähän kysymykseen todeten, ettei tämä ole objektiivinen eikä vakavasti otettava kriteeri ja otti käyttöön objektiivisempia kriteereitä. Ja kyllä me pääsemme perille. Joten Vicky, kiitos tehdystä työstä. Ihan nopeasti vain, koska tässä on vielä muita niin kokouksia edessä. Muutama kommentti. Pääasiallisesti vihreiden ryhmän kommentit on otettu huomioon ja nyt kysymys on enää tarkennuksista ja hienosäädöstä, kun pyrimme näkemään, millä tavalla tätä kaikkea voitaisiin yhdenmukaista. Esimerkiksi äh, lääkäri tarkastukset. Euroopan ei pidä niitä määritellä, vaan se voi vaatia, että lääkärin tarkastus tehdään ja sitten jättää itse tarkastuksen tekemisen jäsenvaltioiden kontolle. Se on varmasti sellainen kompromissi, johon päästään helposti. Tietysti on ihan ymmärrettävää, että silloin kun omistaa aseen, niin on olemassa henkilöllä lääkäritodistus siitä, että hän kykenee sitä asetta sekä psyykkisesti että fyysisesti hallinnoimaan. Tietysti meidän tulisi hieman paremmin tarkentaa sitä, että haluamme, että aseet säilytään kahdessa eri kohteessa, eli panokset ja itse ase eri paikoista. Mm, paikoissa. Ja aseiden omistajalle tämä kysymys on erityisen tärkeä, mutta ehkäpä tässä kohdin voidaan sitten tarkentaa tätä vielä enemmän. Etämyynnissä minun mielestäni meidän täytyy tähän saada säännös siitä, että saadaan aikaiseksi todellinen henkilöllisyyden tor- tai, eh, identiteetin tarkistus, eikä niin, että se tehdään vain virtuaalisesti, niin että henkilö kohdataan fyysisesti. Tietojen rekisteröinnissä olen vakuuttunut siitä, että rekisteröinti, joka on toimivaltaisten viranomaisten sitten saatavilla, niin kuin Viki on ehdottanut, aivan erinomainen asia. Tietojen vaihto ilman, että siitä tehdään jotain liioittelua on hyvä asia. Meillä täytyy olla sellainen tietojenvaihtoalusta, joka on suoraan jäsenvaltioiden viranomaisten käytettävissä. Museot ja keräilijät, en enää pala siihen, mitä Koferaatti täällä totesi, olen täysin samaa mieltä siinä. Minun mielestäni meidän täytyy erotella museot, jotka ovat valvottuja, joko yksityisiä tai julkisia organisaatioita, yksityisistä keräilijöistä. Minusta olisi hyödyllistä erottaa ne toisistaan, eikä tehdä niistä yhtä luokkaa. Lopuksi sitten luokittelussa olemme edenneet kovasti. Kyseessä on erittäin tekninen kysymys, joten en nyt mennä, mene siinä yksityiskohtiin sen enemmän, mutta tässäkin myös kategoriat A6 ja A7 ja B ovat sellaisia, että meidän tulisi niihinkin kyetä löytämään ratkaisu. Joka tapauksessa kiitos paljon. Jatkamme työskentelyä tässä samassa positiivisessa hengessä. Kiitos. Eh, kiitos. Seuraavaksi Ivaskiewicz, FT-ryhmästä. Johnson. Na wstępie chciałbym podziękować pani. Ensin haluaisin esittää kiitokseni esittelijän tekemästä työstä. Tämä ehdotus on kovin kiistanalainen siksi, että tästä puuttuu kokonaan vaikutusten arviointi koko yhteydestä. Ja siksi tämän ehdotuksen kautta ei päästä tavoitteisiin. Pyrimme totta kai välttämään terroristi-iskujen kaltaisia tragedioita. Mutta näin haitataan myös EU-ssa metsästystä, urheilumetsästystä. Olen eri mieltä esitetyistä asioista täällä myös, esimerkiksi lääkärin tarkastuksista. Jäsenvaltioille pitäisi antaa tiettyä autonomiaa tässä, eli ykkösvaihtoehto olisi parempi. Meidän on tiedettävä, mistä puhumme. Onko tässä psykologiset vai neurologiset testit kyseessä vai mitkä? Me olemme kuulleet huolestuttavia uutisia. Esimerkiksi siitä, että pyörätuolissa istuvat eivät saisi enää lupia. Ehkä Również nie widzę problemu. Ehkä tässä on puhuttu tuosta kolmen vuoden määräajasta. Ja sitten kakkoskohtaan esittelijän ehdotus. Minäkin ehkä tukisin Sovan ehdotusta. Kolme ja neljä kohdasta olen samaa mieltä ja sitten vitoskohtaan sanoisin, että voisimme ehkä keskustella alkuperäisestä tekstistä. Kohta yhdeksän poliisotilalliset ryhmät. Tässä tukisin esittelijän kantaa. Sitten liitteistä. Liite kaksi kohta kaksi Voimme hyväksyä B ja C. Molemmat ehdotukset tuntuvat ihan hyväksyttäviltä. Liitteestä yksi osa kaksi A, 6a. Tämä on hyvin hankala asia selvitettäväksi ja nämä eivät ole kovin tärkeitä keskeisiä ampumaaseiden osia. Liite 1, osa 2, A, 6b. Tuliaseiden kieltäminen, ampumaseiden kieltäminen, joita käytetään metsästyksessä. Nämä olisivat edullisia metsästysaseita, jotka ei, jos teille haittaa kenellekään. Olen puhunut asiantuntijoiden kanssa ja ollaan sitä mieltä, että 7 aahan lisättävien aseiden asema ole missään yhteydessä laittomaan kauppaan. No seitsemässä vastustamme joitain kohtia, seitsemän pitäisi sieltä poistaa. Lisäksi emme voi hyväksyä sitä ajatusta, että 22 millimetriä otetaan B-kategoriaan mukaan. Olen sitä mieltä, että jotkut ehdotukset haittaavat tätä urheilulajia Euroopassa ja siksi emme voi tukea ehdotusta. Kiitos. Seuraavaksi ENFstä Trusinski. Merci beaucoup. Kiitoksia. Ennen kuin otan kantaa itse aiheeseen, kokouksen alussa pidimme minuutin hiljaisen hetken Orlandon uhreille ja haluaisin ottaa kantaa tähän ja esittää sitä, miten vihainen olen jälleen uudesta terroristiskusta, joka kohdistui joka kohdistui Ranskaan. Ja se siellä poliisin tappoi radikaali muslimi. Ja haluaisin näin ollen pyytää myös esittelijältä kolme asiaa. Ryhmän esittämät tarkistukset kolmesta ehdotuksesta, kompromissiehdotuksesta pitäisi vetää pois. Lähetä nämä myös sähköpostilla, että asia tulevan selväksi. Se koskee akustisia mm, äh, aseita, merkinantoaseita ja kopioita. Nämä tulevat esille näissä kompromissa haluaisin poistaa ne sieltä. Ja kun kysymys on museoista ja keräilijöistä, Haluaisin poistaa tarkistuksemme 616. Eli pyydettäisiin, että keräilijät eivät kuuluisi tämän direktiivin soveltamisalan piiriin. Ja lisäksi liite 1 osa 2. Sentiva la traduzione. Niin täällä tuli viesti puheenjohtajan korviin siitä, että englanninkielinen tulkkaus ei kuulunut. Are you withdrawing your amendments? Halusin vain tarkistaa, että vedättekö tarkistuksenne pois. Näin tulkauksessa sanottiin. pas retirer mes amendements, je souhaite simplement les retirer euh, des, des compromis. Je veux les sortir des compromis. Niin, siis haluan vetää ne pois näistä kompromisseista. Fera la liste de tous les amendements que nous... Teen luettelot kaikista niistä äh, ehdotuksista, joita haluamme vetää pois, kompromissiehdotuksista siis. Tuliko tämä nyt selväksi? Voilà, donc pour, plus, pour, pour être plus simple, on fera de la liste. No, sanon tämän vähän yksinkertaisemmin. Teemme siis luettelon kaikista niistä tarkistuksista, jotka halutaan vetää pois kompromisseista. Näin, tämä on paljon selvempi esittää tällä tavalla. Adesso passiamo agli interventi. Kiitos. Seuraavaksi sitten yksittäiset puhujat. Minulla on täällä kymmenen puheenvuoropyyntöä kollegoilta. Aika on vähän, koska pian tänne on tulossa komission jäsen Jourova yhdeltä toista. Eli ehdotan, että kukin puhuja saa minuutin. Yritäkää puhua tiiviisti. Sitten kuulemme vielä esittelijän ja muiden vastaukset. Nyt Hed. Tack så mycket. Jag... Kiitos paljon. Olen lukenut kaikki tarkistukset. Ja huomaan, että tässä ollaan kautta puolueryhmien se samantyyppistä mieltä komission ehdotuksesta. Monissa sadoissa tarkistuksissa halutaan selvityksiä siitä, mitä käytännön vaikutuksia komission ehdotuksella olisi. Minäkin olen tehnyt tarkistuksia joihinkin ehdotuksiin, joista on paljon keskusteltu täällä. Suhtaudun myönteisesti yhteisiin sääntöihin ja vaatimuksiin aseluvan osalta. Mutta tässä ehkä kuitenkin isketään liian kovaa tiettyihin kohderyhmiin. Urheilulla ja metsästyksellä on tällä saralla tärkeä asema omassa maassani sosiaalidemokraatteina – olemme sitä mieltä, ettei näitä ihmisiä saa haitata siksi, että laitantoasekauppaa tehdään. Siksi haluan tehdä ehdotuksia, jotka muistuttavat Ruotsin aselainsäädäntöä, ja tämä lainsäädäntö toimii hyvin. Näiden tarkistusten kautta voidaan asettaa tiukkoja vaatimuksia hallussapidolle. Laittomien aseiden vastusta, vastaista taistelua tai terrorismin vastaista taistelua ei voida käydä niin, että haitataan lääkärin tarkastusten tai etämyynnin kieltämisen kautta näitä maaseudulla asuvia harrastajia. Toivon nyt, että komissio kuuntelee meitä poliitikkoja, kaikkia aktiiveja, jotka selvittävät sitä, miten esimerkiksi metsästys tehdään näiden ehdotusten kautta mahdottomaksi. Kiitos. Kiitos, Alex Lopez Isturit. Kiitoksia. Haluan esittää myötätuntoni ranskalaiskollegoilleni. Tiedätte, että viimeisen 40 vuoden ajan maan on joutunut kärsimään terrorismista. Ja kuitenkin Espanjassa turvallisuuteen liittyvä ja aseisiin liittyvä lainsäädäntö on esimerkillistä. Monet urheilu ja vapaa-ajan käytössä aseita käyttävät joutuvat kuitenkin hoitamaan hyvin hankalia hallinnollisia menettelyitä. Tämä on tehty hyvin vaikeaksi. Ehkä on maita, joissa samanlaista lainsäädäntöä ei ole ollut, koska asia ei ole tiedostettu samalla tavoin. Terrorismi on ollut tapetilla vasta hiljattain, mutta omassa maassani asia on ollut esillä todella 40 vuotta. Vicky kompromissit ovat mielestäni hyviä suurimmaksi osaksi. Tässä on todella ollut valtavaa työtä. Tämän, nämä yli 840 tarkistusta osoittavat monet kompromisseista ovat hyväksyttävissä, esimerkiksi aseiden varastointikysymys, no esi- etämyyntikysymys ei vastaa Espanjan nykyistä lainsäädäntöä, mutta tämäkin voisi ehkä mennä läpi. Ja on hyvä, että tiettyjen yhteiskunnan alojen ääni alkaa kuulua tässä asiassa. Kiitos seuraavaksi Juvan. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella edustaja Fordia tehdystä työstä, koska lähdimme liikkeelle komission tekstistä, joka oli täysin epätasapainoinen. Meidän täytyy yhtäältä turvata kansalaistemme turvallisuus ja toisaalta taas taata metsästäjiemme ja urheiluharrastajiemme toiminta. Ja emme saa ryhtyä tekemään liiallisia toimenpiteitä, jonka avulla tämä kohdistuu niihin kansalaisiin, jotka ovat rehellisellä asialla kun puhutaan tästä viiden vuoden luvasta, minusta se ei ole hyödyllinen. Siihen pitää ehdottomasti palata. Se haittaa erityisesti ja mutta ei se haittaa millään tavalla terroristeja. Kun puhutaan etämyynnistä, minun mielestäni jossain vaiheessa tuossa myyntiketjussa pitää olla tällainen fyysinen tapaaminen. Ehdottomasti tulee kiitää, kieltää myös käteinen maksutapa silloin, kun ostetaan aseita kun kysymys on näiden oleellisten osinen merkitsemisestä, tässäkin täytyy varoa liiallisia toimenpiteitä. On olemassa aivan mikroskooppisen pieniäkin osia, eli niitä on vaikea merkitä. Ja artiklassa 4 hyväksytään antiikkiaseet. Se täytyy määritellä selkeästi, koska on ollut myös terroristiskuja, joissa on käytetty toisesta maailmansodasta peräisin olevia aseita säilytyksestä. Tässäkin kohdassa meidän täytyy olla käytännönläheisiä ja osaavat hyvin säilyttää aseensa. Esimerkiksi kotona usein ase jaetaan kahteen osaan ja säilytetään eri paikoissa. Kiitoksia. Rivoli eh, halla Kiitoksia seuraavaksi edustaja halla uh, And thanks to Mrs. Ford for the hard work. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset esittelijälle Nämä kompromissiesitykset ovat melko hyviä, mutta pari kriittistä huomiota kuitenkin. Muutoksiin näihin aseluokkiin. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että meidän on hylättävä tuo A7-luokka, mutta sitä ei pitäisi ottaa uudelleen B7 käyttöön. Se ei ole tarpeen, sitä ei missään jäsenvaltiossa käytetä, siitä saattaa syntyä vain ongelmia potentiaalisesti. Ja sitten, miten rajoitetaan tiettyjä oppaita. Ja tätähän neuvostokin on ehdottanut. Kuten tiedätte, nämä suuren kapasiteetin lipat on haluttu kieltää, mutta tällä ei ole ollut vaikutusta rikollisuuteen. Tämä vain haittaisi niitä, jotka noudattavat lainsäädäntöä, urheilijoita ja välittäjiä tällä saralla. Tällä olisi hankala vaikutus myös niihin, jotka lupia myöntävät. Artiklassa 10 sanotaan, että ammusten hankkiminen olisi sallittua ainoastaan niiden henkilöiden toimesta, jotka voivat pitää hallussa tämän tason asetta. Tässä on varmasti väärinkäsitys takana, kun ammuksia ei ole tarkoitettu tietylle aseelle tai tiettyyn aseryhmään. Olen käyttänyt puheenjohtajani, kiitos. Grazie, onorevole Grappini. Kiitoksia seuraavaksi Grappini. Președinte, eu nu sunt specialist în arme, însă sunt îngrijorată ca cetățean uh, de ceea ce se... Kiitos, puheenjohtaja. En ole aseasiantuntija, mutta olen hyvin huolissani siitä, mitä Euroopassa ja maailmalla ylipäätään tapahtuu. Tämä todella aiheuttaa suurta huolta. On totta, että metsästäjät eivät tee terroritekoja, mutta pitää olla kuitenkin realistisia. Emme saa antaa liian helppoa pääsyä aseisiin. On myös erilaisia onnettomuuksia, metsästysonnettomuuksia ja muita. Kolme asiaa. Ensinnäkin esittelijälle onnitteluni. Tämä on hyvin merkittävä mietintö lääkärin tarkastukset. Ensinnäkin on tärkeää, että kaikki asenhakijat alkuperämaasta riippumatta tutkitaan samalla tavoin, tehdään lääkärin tarkastus. Ja ne pitää hoitaa eri maissa samalla tavoin niin, että toisessa maassa tästä ei ehkä selviä helpommalla kuin muualla. Sitten tuli aseet vanhemmilla, yli 80-vuotiailla, jos he, vaikka he olisivatkin metsästä, ja tästä kysymyksestä en ole yhtä mieltä. Ja sitten kolmanneksi kysymys siitä, kuka on loppujen vastuussa aseiden varastoinnista. Pitäisi olla selvää, että kyseessä on aina aseen omistaja. Kiitos, seuraava puhuja. Kuvadalle v prvé řadě bych chtěla skutečně velice poděkovat paní zpravodajce. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää tästä järkevästä lähestymistavasta. Suhtaudun luottavaisesti siihen, että löydämme hyviä kompromisseja yhdessä. Minä lähtisin siitä, että on järkevää valvoa viranomaisten toimesta aseiden hallussapitoa ja kauppaa estää pimeäkauppamahdollisuuksien mukaan Hyvä, että on kompromissiesityksiä. Tämän valiokunnan jäsenet ovat todella toimineet tiiminä. nyt hyvää yhteistyötä. Näin haluttiin reagoida siihen lainsäädäntöön, jota meillä aikaisemmin on ollut ja jossa on osoittautunut, että on porsaanreikiä. On tärkeää, että otetaan jäsenvaltioiden huolet huomioon. Haluaisin kommentoida muutamaa seikkaa lyhyesti. Tämä luokittelu, erityisesti tuo A6, sitä pitäisi vielä katsoa ja sitten välittäjien ja kauppiaiden rooli. On huolehdittava varmasti siitä, että sääntely on oikeasuhtaista – tuo käteismaksun kieltämisasia on varmasti tärkeä asia. Monissa jäsenvaltioissa on ihan hyvin toimivaa lainsäädäntöä, joita ei kaikkea saisi nyt liikaa haitata. Kiitos. Hunsaari. Kiitoksia. Seuraavaksi Jaukonsaari. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn niihin runsaisiin kiitoksiin, joita valiokunnan puheenjohtaja esitteli ja Vicky Ford on ansaitusti saanut tässä näkyy myös minusta tämän e- Euroopan unionin monimutkaisen päätöksentekojärjestelmän mahdollisuuspuoli, eli kun on saatava yksimielisyys parlamentin, neuvoston ja komission välillä, niin näin jäsenmaiden huolet ovat tulleet nyt enemmän huomioon otetuksi kuin alun perin komission esityksessä, ja tämä on erittäin hyvä asia. Minusta myös esittelijän toteamus siitä, että Ähm, kansalliseen turvallisuuspolitiikkaan ei puututa tällä on erittäin tärkeää, koska monissa maissa juuri reserviläisasia on ollut se, joka liittyy uskottavaan puolustukseen. Koko ajan pitää muistaa se, että ei unohdeta pääasiaa. Euroopasta ei saa tehdä maata, jossa kouluampumisia sanotaan, että voidaan ratkaista antamalla lapsille ja opettajille aseet. Että tämmöinen eurooppalainen malli on nyt tässä kehkeytymässä minusta hyvällä yhteistyöllä. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Karas. Kiitoksia puheenjohtaja Ensinnäkin se, miten keskustelemme tästä aiheesta, on malliesimerkki siitä, miten käsitellään arkaluontoisia asioita. Me vastaamme asiaan, emme tunneperäisesti, vaan asiallisella keskustelulla, jossa pyrimme katsomaan faktoja ja tekemään siltä pohjalta sitten tarkistuksia. Haluan todella kiittää lämpimästi esittelijä ja varjoesittelijöitä asian käsittelystä, koska asia on todella näin arkaluontoinen. Me emme kuitenkaan ole vielä saaneet työtä valmiiksi, kuten puheenvuoroistakin olemme kuulleet. Ja viitan tässä nyt siihen, mitä Koferaati esimerkiksi sanoi. Meidän kuulijoillemme pitää sanoa, että me olemme nyt kumonneet komission alkuperäisen ehdotuksen. Tämä on hyvä asia. Ja näin tehdään selväksi se, että emme halua kriminalisoida laillisia aseenhalussa pitäjiä, vaan kokemusten perusteella ja ongelmien perusteella haluamme uudistaa asedirektiiviä mutta tämä ei ole vastaus terroristi-iskuihin, vaan ongelmiin, joita meillä on. Ja toivottavasti tarkistukset esimerkiksi luvista ja ter- lääkärin tarkastuksesta ja perin, saadaan mukaan. Seuraavaksi Metsola. Kiitos puheenjohtaja. Kollegoiden tavoin kiittelisin esittelijän varjoesittelijöitä hyvästä lähestymistavasta. Haluaisin edellään ajaa tiukkaa lainsäädäntöä ajatellen erityisesti globaalia terrorismia, josta kärsimme. Kuitenkin museot, keräilijät ja muut harrastelijat eivät saa kärsiä tästä. Kompromissitarkistus 11 on siksi hyvä, koska tässä erotellaan terrorismi ja lailliset halussapitäjät. Kaikkia ei voi kohdella samoin. Lääkärin tarkastuksesta olen samaa mieltä, mukaan lukien tuo ensimmäinen muutos, jossa, joka antaa liittävät takeet, mutta mahdollistavat jouston jäsenvaltioille. Sitten keskeisen osan määritelmä. Huolehditaan nyt siitä, että tämä on teknisesti täsmällinen lisne ja siinä on mukana ne osat, joita todella pidetään olennaisina tai keskeisinä sinä esimerkiksi YK pöytäkirjan mukaan kansainvälisen sovun mukaan. Huolestun vähän, että tässä keskitytään enemmän aseeseen kuin siihen kukaan aseen omistaja. Monet toimet vaikuttavat kielteisesti harrastelijoihin, urheiluampujiin, jotka eivät ole tässä meidän kohteenamme. Kiitos. Kiitoksia seuraavaksi Obama. Ja... Kiitoksia puheenjohtaja. Aluksi toteaisin, että valitettavasti komission lähtökohta oli väärä. Tässä, eri, tässä hieman sotkettiin toisiinsa terrorismi ja automaattiaseet ja toisaalta sitten metsästäjät on aseita, joita tässä on hoidettu väärin. Tässä ei pitäisi nyt lähteä keksimään pyörää uudelleen. Meillä on jo hyvä aselainsäädäntö, pitäisi katsoa parhaita käytänteitä ja todella käyttää jo olemassa olevaa. Etämyynti on yksi asia. Meillä on Itävallassa äh, tällaista etämyyntiä luvan saaneet myyjät ja heitä myös valvotaan hyvin tarkkaan. Sitten aseiden muunti, se, muunto, sekin on mahdollista. Sitten psykologiset testit. Se, että jatkuvasti valvotaan ihmisiä, tuo mukana liikaa byrokratia. Tässä pitää olla varovaisia siinä, että emme kriminalisoi, mutta emme myöskään lähde liikaa ajamaan byrokratiaa tässä asiassa. On hyviä syitä sille, että tässä todella katsotaan varastointia ja muita kysymyksiä oikealla tavan, tavalla niin, että ei synny liikaa byrokratiaa. Aseita voidaan käyttää oikealla tavalla eikä kaikkia epäillä lähtökohtaisesti. No, Kiitoksia, Solti. Kiitoksen seuraavaksi Soltes. Hvala besedo. Torej tudi iz moje strani zahvala poročevalki za trud pri eh, kompromisov. Seveda predlog komisije. Kiitoksia Kiitoksia äh, esittelijälle kompromissin etsimisponnistuksista. Komission ehdotus alkuperäisessä muodossaan pyrkii terrorismin torjuntaan, mutta minulla on sellainen vaikutelma, että se ei ole erityisen onnistunut. Jäsenvaltioilla on erilaiset lähestymistavat aseisiin ja siitä syystä on vaikea hyväksyä sääntöjä, jotka toimivat yhtä tehokkaasti kaikkialla. Itse olen kotoisin Sloveniasta, jossa tämä lainsäädäntö, joka koskee aseiden valvontaa, on aivan erinomainen. Eli me emme halua ainakaan muuttaa sitä huonompaan suuntaan. Tästä syystä olen sitä mieltä, että kun etsitään kompromisseja, pitää ottaa huomioon ne hyvät käytänteet, jotka ovat jo jäsenvaltioissa olemassa. Eli olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanovat, että emme saa rankaista henkilöitä, joilla on niitä aseita, jotka ovat metsästäjiä tai keräilijöitä. Kiitos edustaja Soltes, edustaja Schwab, viimeinen puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että meillä on kova kiire, siksi haluaisin kiitellä esittelijää, varjoesittelijää. Työtä on tehty hyvässä yhteishengessä ja näin saadaan parempi lähtökohta, kun monet yhteydenotot antaisivat ymmärtää. Jäsenvaltioissa on hyvin erilaista lainsäädäntöä. Nyt sitä on vähän yhdennettävää. Se on mahdollista ainoastaan, jos järkevästi etsitään kompromisseja. Monet, jotka kirjoittavat meille, haluavat ihan päinvastaista, mutta tämän kautta Euroopassa ei saada yhtään mitään aikaiseksi. Pari tarkistusta puheenvuoroni kohteeksi. Olen kiitollinen siitä, että monet esittämäni tarkistukset on otettu huomioon kompromisseissa. Pari tarkistusta. 525 kriteerit tämän kortin myöntämiseksi aseluvan. Tämä pitäisi järjestää tehokkaasti. Parempi kuin että sanotaan jäsenvaltioille, että voitte tehdä miten haluatte. Jos ajateltaisiin, että syytä ei ole luvan myöntämiselle, silloin jäsenvaltiot voisivat toimia, mutta ei ilman mitään syytä. Tämä olisi ehkä kysymyskin vielä esittelee. Toinen kysymys liittyy puoliautomaattisen aseen määritelmään. Minua kiinnostaisi, miksi lopuksi määritellään, sanotaan, että siviili käyttöön, jotka muistuttavat automaattiaseita. Tämä, tämä kokoonpano on vaarallinen ja siksi tällaiset puoliautomaattiaseet, jotka on muunnettu automaattiaseiksi, näin pitäisi sanoa sen sijaan. Toivon, että tässä hyvässä yhteistyön hengessä saamme koko asian päätökseen. Kiitos. Kiitos edustaja Schwab on myös neuvoston puheenjohtajavaltio ja kuulemme nyt ensin lyhyesti neuvostoa ennen kuin puheenvuoron saa jälleen esittelijä. Kaksi minuuttia korkeintaan. Thank you, Chair, for the floor. First of all, I've... Kiitos puheenjohtaja puheenvuorosta. Olette käynyt selvästi samoja keskusteluja kuin me viime viikolla neuvostossa. Olemme päässeet tästä ampuma-asedirektiivistä tasapainoiseen yleisnäkemykseen. Meillä on tiukempia sääntöjä ase lainsäädännöstä Euroopan tasolla. Ensinnäkin ampuma-aseiden tiukemmat merkinnät, myös olennaisten osien merkinnät parantavat jäljitettävyyttä on myös selkeät säännöt ampuma-aseiden tiedonvaihdosta jäsenvaltioiden välillä. Meistä keräilijät kuuluvat tähän soveltamisalaan ja heihin liittyy selkeät turvallisuussäännöt. Sitten puoliautomaattiaseet ja paukkupanosaseet ja ääniaseet ja varastointi on otettu tässä huomioon. Puheenjohtajavaltio Alankomaat odottaa, että parlamentti hyväksyy kantansa tässä tärkeässä asiassa nopeasti niin, että voimme aloittaa neuvottelut Slovakian puheenjohtajakaudella. Kiitoksia. Mm. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron, loppupuheenvuoron saa edustaja esittelijä Ford. Thank you very much for all your comments and... Kiitoksia kaikista kommenteista ja kaikkien tekemästä työstä. Halusin vielä palata johonkin yksittäisiin kysymyksiin, joita toiset ovat esittäneet. Ensinnäkin museoista ja keräilijöistä. On aika vaikea joissain tapauksissa erotella nämä toisistaan, erotella keräilijät museoista, koska jotkut järjestöt ovat tässä välimaastossa – siitä huolimatta kuitenkin on äärimmäisen tärkeää, että myös ne, jotka ovat yksityisiä keräilijöitä, kuuluvat sääntelyn piiriin ja heidän täytyy täyttää turvallisen säilön, säilyttämisen vaatimukset ja he voivat pitää näitä kokoelmia ja näin se ei saa myöskään vaarantaa yleistä turvallisuutta. Kaikki tämä löytyy siis kompromissista. Sitten kun puhutaan lääkärin tarkastuksista, erittäin monet vammaisjärjestöistä ovat ottaneet yhteyttä muistuttaen, että meillä on esimerkiksi paraolympialaisissa urheiluampujia, sitten on akustista ammutaan näkövammaisille – ja näin varmistaudumme siitä, että vammaiset voivat jatkaa urheiluaan kunnollisilla, turvallisilla tavoilla. Eli jokaisessa maassa täytyy olla käytössä järjestelmä, eh, siitä, että kukaan, joka aiheuttaa vaaraa yleisölle ei saa lupaa. Sellainen järjestelmä täytyy olla olemassa. Kenenkään ei silloin saa, tule saada lupaa. Mutta se ei jakautua missään tapauksessa siihen, että henkilö on vammainen tai ei. Eli jokaisessa maassa täytyy olla luvanmyöntäjät ja tiukat säännökset, mutta meidän täytyy olla varovaisia sen viestin suhteen, mitä lähetämme tästä kysymyksistä. Ja Minun tarkistuksenne tavoite on se, että jos on olemassa esimerkiksi kivärilupa, miksi ostaisi silloin esimerkiksi panoksen aivan toisen tyyppiseen aseeseen. Eli se on tuon kompromissin tavoite. Puoliautomaattisista sitten neuvoston tekstiin poistaa tästä puoliautomaattiaseet, jotka on muunneltu täysautomaateista, mutta tarjoiluvat uudelleen esimerkiksi urheiluampujille. Urheiluampujat ovat ottaneet paljon yhteyttä todenneet, että heidän lupansa on vain jäsenvaltiotasolla. Eivät he voi matkustaa sitten ottaa osaa kilpailuihin muissa maissa. Eli selkeästi neuvoston kanta ei ole vieläkään aivan tarkasti muotoiltu. Ja kuten totesin, meidän täytyy jos äänestämme jokaisesta näistä eri kysymyksestä, ensin päättää se, missä enemmistö on, ja sitten huolehtia siitä, että kolmikantaneuvotteluissa sanamuodot ovat sen kaltaisia, mitä tarkoitamme, että sanamuodot ovat selkeitä. Kiitoksia kaikista kommenteista. Io ricordo prima di... Kiitos. Ennen kuin päätämme keskustelun, Muistutan, että käsittelemme kompromissitarkistuksia 13.7. ja 14. heinäkuuta. Sitten on IMKO-äänestys. Tärkeä päivämäärä. Kiitos. Um, ladies and gentlemen, we're going to start again. This is the... Hyvät naiset ja herrat, nyt käymme näkemysten vaihtoa komissaari Juro Vaan kanssa. Tervetuloa komissaari. Kävin Yhdistössä kuningaskunnassa puhumassa erittäin poliittisesti aktiiviselle henkilölle. Ja minulta kysyttiin, miksi sitten menette parlamenttiin takaisin näihin kokouksiin. Siitä mm, syystä sanoin, että parlamentti pistää komission tilille joka kerta. Komissio tulee parlamenttiin ja sitten me äänestämme siitä, mitä komissiot tekevät. Aa, jaa. Minulle sanottiin, emme ymmärtäneet, että demokraattisesti valittu parlamentti laittaa komission tilille ja kysymys tästä demokraattisesta vastuullisuudesta eurooppalaisissa toimielimissä on aika monen kuuma peruna kautta Euroopan. Joten kiitoksia kovasti siitä, että tulitte tähän vuosittaiseen näkemysten vaihtoon kuulemaan kysymyksiä parlamentaarikoilta. Ja tämä kaikki sitten näkyy myös niissä äänestyksissä, joita me tulevassa työssämme käymme. Komissaari puhuu meidän noin 20 minuutin ajan. Ja sitten vastaamme kysymyksiin. Ryhdytään kirjaamaan myös puhuja luettelo, tälleen tiedetään, miten moni haluaa käyttää puhua. Koordinaattorit tietysti ensin. Komissaari Jurova, olette vastuussa näistä kysymyksistä ja äh, kuluttajasuoja-asioista. Honorable members. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet, hyvät kollegat. Kiitos, että voimme keskustella nyt kuluttajasuojakysymyksistä, kun meillä on tärkeitä ehdotuksia pöydällä ja paljon työtä käynnissä jotta voimme saada toimintaan tulevaisuuden kuluttajasuojaa. Haluaisin lyhyesti esitellä ehdotuksia, joita komissiossa on hyväksytty viime aikoina ja kertoa myös tulevaisuuden su- suunnitelmistamme. EUn kuluttajalainsäädäntö, markkinalainsäädäntö on kehittynyt viime vuosina nopeasti. Kuluttajan oikeuksien direktiivi, valmis matkapaketti, ja digitaalisopimusten digi- ehdotus ja sopimattoman kaupallisen menettelyn direktiivi. Kaikissa näissä on yhteinen tavoite, jonka kautta halutaan uudistaa kuluttajasuojasääntöjämme EU-ssa, täyttää aukkoja ja saada kaikki sopivaksi digiaikaan. Osana nykylainsäädäntöä tai osalla nykylainsäädäntöä on melko kauan ollut meillä käynnissä ja siksi olen halunnut aloittaa – kuuden keskeisen horisontaalisen EUn lain tai direktiivin tarkastusta refit terveystarkastuksen kautta. Tavoitteena ei ole poistaa olemassa olevaa kuluttajasuojaa sillä tekosyyllä, että poistetaan hallinnollista taakkaa yrityksiltä. Me haluamme arvioida sitä, mikä toimii nyt hyvin ja mitä pitää uudistaa. Pidämme mielessä sekä kuluttajat että kauppiat. Tässä voisi olla mukana yksinkertaistaminen niiden sääntöjen osalta, joita ei enää tarvita, tai poista päällekkäisyyttä eri välineiltä. Mutta nyt kun arvioidaan tehokkuutta ja johdonmukaisuutta, me kuulemme kaikkien osallisten kantoja siitä, miten voitaisiin mahdollisesti näitä EU-sääntöjä uudistaa. Erityisesti katsomme ensinnäkin kuluttajakysymyksiä yhteisötalouden saralla. Toisaalta sitä, mitä nyky tietovaatimukset tarkoittavat mainonnan alalla, sitten sopimuksen tekemistä ennen annettavat tiedot kuluttajille, miten voitaisiin parantaa viestintää tässä yhteydessä ja toisaalta miten voidaan vahvistaa kuluttajan suojaa, jos kulut yrittäjä on saatu huijattua sopimuksiin väärin perustein, tai jos on kärsitty jotain haittaa siksi, että kauppias on käyttänyt sopimattomia keinoja. Julkinen kuuleminen lähti liikkeelle 12. päivä toukokuuta ja on käynnissä syyskuuhun asti. Pyytäisin teitä todella kertomaan kaikille tästä aiheesta. Tämä kuuleminen on mahdollista komission nettisivuilla kaikille. Tällä hetkellä myös luomme tällaisen konsultaatioryhmän sidosryhmille. Keskeisimmät kansalaisjärjestöt pääsevät näin tähän kuntotarkastukseen keskusteluun osallistumaan. Tämä kuntotarkastus on myös keskeinen aihe vuosittaisessa kuluttajahuippukokouksessa lokakuussa. Haluamme laajan ryhmän puhujia osallistuja Brysselin ihmisiä, jotka katsovat tätä aihetta monelta kantilta – katsoo, onko lainsäädäntö vielä sopivaa, tarkoituksiin sopivaa. Toivoisin, että voitte osallistua tähän huippukokoukseen. Ja sitten digisisällön ehdotuksessa olemme nopeuttaneet analyysityötä direktiivin, joka liittyy kuluttajan oikeuksia myynti- ja takuukysymyksessä, kauppa- ja takuukysymyksessä. Ja sitten nämä tulokset kanssa, niin kun tutkimus on valmis heinäkuussa. Tämä voi olla relevanttia, kun ajatellaan, mitä huolta on kuultu teiltä ja muilta sidosryhmiltä sitä, että samien oikeuksien pitäisi toimia kuluttajasuojan osalta netissä ja muualla. Kuten aikaisemmin sanoin teille, minä toivon johdonmukaisia tuloksia. Riippuen analyysityön tuloksista me olemme valmiita, kuten viestinnässä, joka tuli tämän meidän ehdotuksemme kerran, keskustelemaan siitä, miten voitaisiin saada samanlaisuutta kauppaan netissä ja netin ulkopuolella. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajatellaan, miten paljon vähittäiskauppaa tapahtuu netissä ja muualla. Tässä yhteydessä haluaisin painottaa sitä, että on hyvin tärkeää, että parlamentti on aloittanut jo työnsä molempien ehdotusten osalta, siis sen, joka liittyy digisisältöön ja sen, joka liittyy tavarakauppaan. Nämä ehdotukset muodostavat paketin, joilla on keskeinen rooli siinä, miten huolehdimme digitaalisista sisämarkkinoista. Olen kiitollinen siitä myönteisestä reaktiosta, jota olen saanut yhteisesittelijöiltä teidän valiokunnastanne ja jurivaliokunnasta. Eilen olin kuultavana jurivaliokunnassa. Taisi olla juuri tässä kokouksessa. Ai kerrosta ylempänä. Ja siellä esitettiin paljon kysymyksiä tähän kysymykseen liittyen digisisältöön ja nettikauppaan. Näiden ehdotusten kautta pyritään tasapainottelemaan kuluttajasuojan ja kauppiaiden etujen välillä. Molemmat ovat tärkeitä osatekijöitä, jotta voidaan huolehtia luottamuksesta, oikeusvarmuudesta ja siitä, että sähköinen kauppa voi kukoistaa rajat ylittävästi. Me pyrimme mahdollisimman tehokkaaseen harmonisointiin. Todella haluan huolehtia korkeasta kuluttajasuojan tasosta. Tämä nähdään esimerkiksi siitä, miten todistustaakka asia on muutettu kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Meidän on otettava huomioon myös kauppiaiden kanta, erityisesti otettava huomioon pk-yritysten asema. Mikä pk-yritys mielellään lähtisi myymään enemmän rajat ylittävästi – jos tässä pitää yhdistellä kaiken kansallisen kuluttajasuojan parhaat osat ja yhdistetään ne Eurooppaan. Tämä ei voi olla ratkaisu. Ehdotus parantaa jo kuluttajasuojaa kohdennetulla harmonisoidulla tapaa Euroopassa. Toivoisin ymmärrystä tälle lähestymistavalle, joka parhaiten tukee ajatuksiamme digitaalisista sisämarkkinoista. Nyt haluaisin puhua kaikkein tuoreimmista ehdotuksista. Kuten tiedätte, 25. päivä toukokuuta komissio hyväksyi sähköisen kaupan paketin. Olen iloinen siitä, että siellä on CPC-asetus mukana. Se on tärkeä, kun ajatellaan, miten voidaan huolehtia täytäntöpanosta sisämarkkinoilla. Parhaat säännöt yritysten ja kuluttajien osalta ovat paperitiikereitä ainoastaan, jos ei huolehdita täytäntöönpanosta. Ehdotuksen keskiössä on mekanismi, jolla kautta voidaan puuttua laajoihin kuluttajaoikeusrikkomuksiin suoraan EU-tasolla. Näin vahvistetaan myös kuluttajasuojan lainsäädännön täytäntöönpanijoita. Jos halutaan puuttua esimerkiksi nettihuijaustapauksiin. Valvontamekanismi mahdollistaa sen, että kuluttajasuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset voivat toimia tehokkaasti. Kuluttajasuojajärjestöt, Euroopan kuluttajakeskukset, mutta myös kauppajärjestöt voivat kertoa komissiolle, jos rikkomuksia tapahtuu ja niissä on tällainen rajat ylittävä ulottuvuus. Todella toivon, että valiokunta pian valitsee esittelijän ja omalta osaltani odotan mielenkiinnolla yhteistyötä lainsäädäntöprosessissamme. Lisäksi on pyydetty tiukempaa täytäntöönpanoa sopimattomiin kaupallisten menettelyiden direktiivin osalta. Toukokuun 25. päivän paketin yhteydessä annettiin myös päivitettyä suuntaviivaa tähän direktiivin liittyen. Nyt selvitetään tiukan yhteistyön jälkeen komission eri yksiköiden välillä selvitetään, miten direktiivi voi ottaa huomioon syntyvät trendit ja bisnesmallit, joille kuluttajat altistuvat netissä mukaan lukien some. Suuntaviivassa otetaan huomioon ne ongelmat, joita tässä on. Ongelmia syntyy usein sosiaalisessa mediassa, kun tässä on käyttäjistä lähtöisin olevaa sisältöä. Kuluttajat eivät aina tiedä, että kauppiaat käyttävät somea – Esimerkiksi suuntaviivoissa selvitetään, miten suhtaudutaan tällaiseen piilomarkkinointiin esimerkiksi, että syntyy tällaisia keksittyjä tykkäyksiä. Haluaisin lyhyesti myös puhua yhteisötalousehdotuksesta. Olemme muistuttaneet jäsenvaltioita siitä, että pitää suojautua sopimattomilta kaupallisilta menettelyiltä myös tällä nopeasti kehittyvällä alalla. Lopulta tuoteturvallisuus on minulle edelleen tärkeä aihe. Olen ollut huolestunut siitä, miten tuoteturvallisuusdirektiivi on jumiutunut neuvostoon. Toivon, että käytätte poliittisia yhteyksiä niin jäsenvaltioiden suuntaan, jotta voitte auttaa tästä umpikujasta ulospääsyä. Meidän on parannettava nyky-EUn tuoteturvalainsäädännön täytäntöönpanoa. Nopeaksi nopean varoituksen järjestelmää on käytettävä tehokkaammin vaarallisten tuotteiden osalta komissio toivoo, että markkinavalvonta voidaan saada sopimaan nykynettimaailmaan. Sidosryhmät ovat vastanneet myönteisessä hengessä. Vuonna 2015 62 prosenttia vaarallisista tuotteista, jotka ovat EUn nopeassa varoitusjärjestelmässä, on lähtöisin Kiinasta. Lähden ensi viikolla Kiinaan ja haluan näin vahvistaa yhteistyötä Kiinan viranomaisten kanssa tuoteturvallisuussaralla. Osa tapaamistani liittyy kolmen väliseen kuluttaja- tai tuotesuoja, tuoteturvallisuus huippukokoukseen amerikkalaisten ja kiinalaisten osapuolten kanssa. Puhumme siellä haasteista myös siitä, miten tuoteturvallisuus toteutuu nettikaupassa. Arvoisat jäsenet, mielelläni käyn keskustelua kuulen kantojanne näistä ja muista kuluttajiin liittyvistä aiheista. Kiitos. I'm going to go through each of the... Um... Nyt käymme läpi kaikki koordinaattorit ja varapuheenjohtajat ensin ja sitten otetaan kysymyksiä muilta. Schwab ensin EPPstä. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. Kiitos siitä, että esittelitte jo tekemiänne lainsäädäntöehdotuksia, joita aiotte vielä esittää. Tiedätte, että sisämarkkinavaliokunta on todella sitä mieltä, että refit on erittäin tärkeä, sen pitäisi olla ensisijainen digi, haluamme välttää, välttyä digitaalisen ja analogisen erottelulta. Haluamme pitää ne yhdessä, mutta tähän tarvitaan mahdollisimman pian refit-ehdotus. Ja olen kiitollinen siitä, että totesitte sen tulevan pian. Toiseksi Mielestäni maksukyvyttömyysdirektiivi on myös hyvin tärkeä tai siihen liittyvä lainsäädäntö. Tämä on usein jäsenvaltioissa hyvin suuri ongelma ja hankaloittaa sisämarkkinoiden toimivuutta. tietyn takuiden antaminen on hankalaa rajat ylittävillä markkinoilla ja PK-yritykset joutuvat hankalampaan asemaan, koska pankit eivät anna niille niin helposti luottoja, koska eivät voi olla varmoja takuista. Tämä johtaa todella siihen, että useat PK-yritykset tietyissä jäsenvaltioissa joutuvat huonompaan asemaan ja siihen tämä maksukyvyttömyys lainsäädäntö voi olla apu ja askel eteenpäin. Ehkä voisitte sanoa vielä tästä jotakin. Kiitos. Ja oh. Kiitos puheenjohtaja, komission jäsen. Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä puheenvuorosta ja lisäselvityksestä tältä päivältä. Kuitenkin olen nyt vielä vähän hämmentynyt. Hyvä, että refittiin lähdettiin hyvä, että tällainen kuntokartoitus tehdään, että pyritetään luomaan johdonmukaisuutta EU-lainsäädäntöön. Yksinkertaistaminen on tärkeää silloin, kun se on mahdollista samalla huolehtien korkeasta kuluttajasuojasta. Ihan hyviä asioita kaikki. En kuitenkaan ymmärrä komission toimintatapaa, joka johtaa tässä sellaiseen tilanteeseen, että ihan vastakkaista on kehitys erilaisia ehdotuksia nettikauppaan, muuhun kauppaan, digisisältö ja tavarat asetetaan vastakkain. Joten tässä nyt syntyy vaarana, että ihan siitä riippuen, onko tavara ostettu netissä tai ei. Tavaroiden internetissään kukaan ei enää oikein tiedä, mikä menettely, lainsäädäntö tässä oikein pätee. Eli tässä kyllä on vaarana juuri epäjohdonmukaisuus. Te juuri kehotitte parlamenttia huolehtimaan siitä, että nähdään pakettina ja käsitellään pakettina nämä eri ehdotukset. Tämä on meillä suunnitelmissakin, kuten tiedätte, mutta enkä, en nyt oikein ollenkaan ymmärrä tuota lähestymistapaanne, erityisesti tämän aamun puheenvuoron jälkeen. Toinen kysymys, kun katson ehdot ehdotuksia digitaalisen sisällön osalta, erityisesti niin kuluttajasuojaan liittyy myös tiukka tietosuoja. Kuitenkin se, miten tätä kysymystä käsitellään digitaalisen sisällön ehdotuksessa, on kovasti ristiriidassa. Siinä on valtavasti puutteita. Artikla 3.1 esimerkiksi. Siellä puhutaan muista tiedoista. Mistä tiedoista tässä oikein puhutaan? mistä on kyse. Tällainen konkretian puute ei ole kyllä lainsäädäntötekstissä paikallaan, joten keskustelun tarvetta on varmasti paljon. Me varmasti neuvottelemme vielä pitkään. Ja tässä yhteydessä viimeinen kysymykseni. Refit on ihan hyvä asia, mutta mitä ehdotuksia työstätte juuri nyt toiselle vuosipuoliskolle 2016. Sekin meitä kovasti kiinnostaisi, jotta noin suurin piirtein tietäisimme, mihin olisi varauduttava parlamenttityössä lähiaikoina. Kiitos. Dan Dalton. Thank you, Chair, and uh, thank you also. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia siitä, että tuitte komissaari. Täytyy varoittaa kyllä ehkä, että minun täytyy kohta mennä pois täältä, koska joudun puhumaan ryhmälle sellaisille Britannin mm, äänestäjille, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa. Mutta minulla on kolme pientä kohtaa. Ensinnäkin, kun puhutaan tästä jakamistaloudesta, se on erittäin tärkeää kuluttajille, niin komissio vasta muutama viikko sitten totesi, että jakamistalouden kieltäminen pitäisi tapahtua vasta viimeisenä. Saksa ja Ranska ovat kuitenkin kieltäneet Uberin toiminnan miltei välittömästi. Ensimmäinen kysymykseni on se, millä tavalla komissio alkoi reagoida tähän kysymykseen. Ja mitä mieltä, pidä, mitä, mieltä, mitä pidätte sitten tänä viimeisenä keinona, jota jäsenvaltiot voisivat hyödyntää? Kun puhutaan digitaalisista sopimuksista, olen hieman huolissani siitä, että digitaalikaudella tämä antaa kuluttajille valtaa. Ja erityisesti minua huolettaa tämä tiedon rahallisen arvon e- e- edustaminen, se antaa valtavia rajoitteita pk-yrityksille ja myös kuluttajille loppujen lopuksi. Kysymyksenä on se, minkä näköisiä ongelmia yritetään ratkaista näillä digitaalisilla sopimuksilla. Onko ongelma siinä, että riittävän moni ei käytä Facebookia? Minun mielestäni Facebook on aika suosittu eurooppalaisten keskuudessa. Ja kolmas kohta koskee järjestystä. Miksi digitaaliedotukset, kun tulivat ennen WIFITia ja ennen kuluttajasuojadirektiiviä? Meillähän nämä äh, muokkaukset ovat tulossa, jos pyritään parempaan sääntelyyn, eikä näitä kaikkia pitäisi tarkastella ennen kuin esittää lainsäädäntöä. Kiitoksia. Dieter Shansova. Thank you, Madam Chair, and thank you, Commissioner, for... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsenille siitä, että tulitte tänne ja kerroitte meille nykytyöstänne. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että työstätte digitaalista agendaa ja toivottavasti saamme jotakin konkreettista tästä. Kuten sanoimme, tässä ollaan nyt myöhässä. Kolme lyhyttä kommenttia. Ensinnäkin liittyen siihen, mitä edelliset puhujat sanoivat Refitistä. Tässä täytyy pitää, pitää nyt vauhtia niin, että digitaalisissa asioissa saadaan konkreettisia tuloksia aikaan mahdollisimman pian. Toinen kysymyksen liittyy kuluttajasuoja-asetukseen, josta puhuitte. Haluaisin kuulla teiltä, miten näitä asian käytännössä. Kyllä, yhtäältä kaikki tiedämme, että resurssien säästäminen ja parempi koordinointi on hyödyllistä näissä kysymyksissä, mutta Mietinpä vain, kuinka kauan kuluttajat joutuvat odottamaan EU-laajuisen mekanismin tuloksia. Ja pystymmekö todella välttymään liian raskassoutuisilta menettelyiltä. Ja sitten vielä lopuksi tärkeä kysymys alustoista tai foorumeista. Oli hienoa saada tähän liittyvää tiedon anto kun, tai kuulin, että et, sähköistä kauppaa tältä ei muutettaisi, mutta olen kuitenkin kuullut, että aiotaan säädellä yritysten välisiä suhteita sopimuslainsäädännön kautta. Ehkäpä teidän lisäksenne myös muut komission jäsenet ovat näissä toimissa mukana, mutta haluaisin teiltä mahdollisen vahvistuksen asialle, näille huhuille. Thank you. Julia Reda. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. I think uh, the part Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissaari. Parlamentti on tehnyt aika selväksi sen, että haluamme välttää poikkeamista ja uh, online-myynnistä ja muusta. Eli siitä syystä Refitin nopea työstäminen on tärkeää, jotta voidaan myydä myös näitä digitaalisen sisällön ehdotuksia eteenpäin. Ne ovat mielestäni tärkeitä. Minusta meillä on ehdottomia ongelmia, joihin täytyy puuttua, mutta jotta me saisimme niihin yhdenmukaisuutta, niitä tulisi käsitellä samanaikaisesti. Haluaisin tietää, aikooko komissio tarjota lisätietoa sen suhteen, miten digitaaliehdotuksen tulisi sopia yhteen tietosuoja-asetuksen kanssa, sillä kun yhtäältä kuluttajat vaihtavat henkilötietoja saadakseen tiettyjä palveluita, ei ole kuitenkaan niin yksinkertaista käsitellä tietoa, kuten valuuttaa. Meillä on paljon erilaisia ongelmia tässä suhteessa. Esimerkiksi se, että nämä tiedot eivät ole omaisuutta ja tietosuoja on perustavanlaatuinen oikeus. Millä tavalla voidaan silloin tässä ehdotuksessa välttää se, että kuluttajat eivät joudu epäoikeudenmukaiseen tilanteeseen jossa he joutuvat luopumaan osasta perusoikeuksia, jotta saisivat kaupallisen palvelun itselleen. Miten siihen voidaan puuttua, jos tätä tarkastellaan sopimusoikeudellisena tilanteena? Digitaalisen sisältöön liittyvät ehdotukset, kuten esimerkiksi tässä konkreettisten hyödykkeiden ehdotuksessa, meillä täytyy olla tiettyjä tavoitteita kuluttajasuojan suhteen, eikä tule missään tapauksessa jättää kaikkea sopimussuhteeseen yrityksen ja kuluttajan välillä. Lisäksi haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka liittyy tähän yhden yksittäisen henkilön yritykseen. Komissio on käsitellyt sitä jo ennen Panama-papereiden paljastuksia ja sen jälkeen siihen on kohdistettu paljon kritiikkiä sen suhteen, että yhden ihmisen yritys vesittää avoimuuden, että sitä käytetään veronkiertovälineenä ja koko tämä ehdotus on jumittunut parlamentissa. Millä tavalla komissio aikoo asiaan puuttua? Okay. Um, none of the other groups have come today. Um, I'm going... Muiden ryhmien edustajat eivät ole täällä tänään otan puheenjohtajien kysymykset myös. Käytän tilaisuutta hyväkseni yleensä puhun viimeisenä, mutta yritykset kaikilla aloilla käyttävät algoritmikäytänteitä, jotta saadaan tuotteita juuri sopivalle kuluttajille. Tällainen big data lähestymistapa. Yleisesti ottaen ihan hyvä asia – Tämä auttaa kuluttajia näkemään kohdennettuja tuotteita. Yleisesti ottaen se on ihan hyvä asia, mutta eettisiä yksityisen liittyisyyteen liittyviä kysymyksiä tässä on. Ja yksi vaalipiiristäni sanoi mennä päivänä minulle, että miten Google tiesi, että olin kihlössä ennen kuin vanhempani edes tiesivät. Ja oli siitä yritys vähän aikaa sitten – käytti tällaista terroristiluokitusta selvittääkseen, mitkä siirtolaiset kreikkalaisella leirillä olivat epäilyttävimpiä tällaisen algoritmin kautta. Mitä komissio tekee, jotta tällaiset algoritmien käytöt kuluttajien profiloinnissa sopii yhteen lainsäädäntömme kanssa ja kuluttajasuojalainsäädännön kanssa? Kiitos. Anna-Maria. Thank Anna-Maria. I was... Kiitos. Haluan todella kiittää komission jäsentä siitä, että olette täällä ja kaikista mitä sanoitte. Olen hyvin, hyvin huolissani lapsista kuluttajina. Me olemme tietosuojadirektiivissä epäonnistuneet heidän suojelemisessaan internetissä. Meillä on vain tietty ikäraja tällaisille suodattimille. Se ei riitä. Te puhuitte profiloinnista, markkinoinnista ja muusta. Kiitos tästä. Meillä on valtavia haasteita. Lapsemme ovat usein verkossa. Haluan todella todeta, että tämä on minulle tärkeä asia. Toinen asia, jonka monet kollegat ottivat myös esille, on kuluttajan suoja verkossa ja sen ulkopuolella, sen erottelu. Tämä on absurdia. Me olemme tehneet paljon internetin neutraaliuden eteen. Internet on väline, myyntiväline, mutta se ei muuta ostajan ja myyjän tai kuluttajan suojan asiaa ja suhdetta. Meidän pitäisi pyrkiä tässä täyteen harmonisointiin sekä verkossa että sen ulkopuolella kysymyksessä, Ja tästä kollega jo mainitsikin Refitin. Sitten maakohtaiset rajoitukset, niihin liittyvä ehdotus. Tämä on erittäin tervetullut. Tässä on tietty myyntivelvoite. Tässä täytyy nyt löytää ratkaisun On katsottava, mikä lisäarvo tällaisella on kuluttajille, mikäli tässä ei ole pölytyksiin liittyvää velvoitetta. Jäsenvaltiot ovat vain pyrkineet kieltämään näitä toiminta-alustoja. Tämä ei ole mielestäni mitenkään innovatiivisten digitaalipalveluiden edistämistapa. En usko, että tätä, tai tätä ei saa ylisäännöllä EU-tasolla. Merci, madame euh, la commissaire. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä komissaari, en pala Refitiin, olemme varmasti kaikki siitä samaa mieltä, mutta esittäisin teille kysymyksen, jossa viitataan tähän teidän puheenvuoronne loppuosaan. Puhuitte kysymyksestä, joka koskee vaarallisia tuotteita, jotka tulevat Euroopan unioniin, ja puhuitte Kiinasta. Vahvistitte, että menette ensi viikolla itse Kiinaan. Aika äskettäin saimme tulokset sellaisista tuotteista, jotka vuonna 2015 aiheuttavat hälytyksiä Euroopan unionissa 2000 tuotetta, leluja ja kaiken näköisiä muita tuotteita aiheuttivat tällaisen vaarahälytyksen. Ja sanoitte nimenomaisesti, että meillä ei ole riittävästi edistystä ja että meidän täytyy päästä pois umpikujasta, mutta olen eri mieltä siinä, että totesitte, että Euroopan parlamentin jäsenet hoittakaa asioita myös kotimaissa, niin jotta asiat voisivat muuttua. Minun mielestäni jäsenvaltiot ovat heikkoja ja Euroopan unioni on vahva. Jos esimerkiksi katsotaan Googlea, tässä kollega puhui juuri Googlesta äskettäin, kun jäsenvaltio puututaan jäsenvaltiotasolla, niin se ei, se ei liikahdakaan, mutta kun Euroopan unionin tasolla siihen puututaan, niin silloin tapahtuu. Eli silloin kun Eurooppa, Euroopan yhtenäismarkkinoiden voimalla, 500 000 kuluttajan voimalla sanoo, että Kiinasta tulee liikaa vaarallisia tuotteita, niin kyllä minä uskon, että Kiina ei enää voi olla toimimaton tässä suhteessa. Ja esimerkiksi etämyynti, sähköinen kaupankäynti, varmasti kehittyy vielä enemmän ja sen kautta tulee vielä enemmän vaarallisia tieteitä kuin, eh, tuotteita enemmän kuin kaupoista. Myös tämä saattaa liittyä näihin vaarallisiin tuotteisiin. Hyvin usein ihmiset eh, eivät ole ammattimaisia toimijoita ja he ostavat eh, tuotteita erilaisin paljon heikommin ehdoin etämyyntinä. Lisäksi tämä on osoittanut vammaisuuden tai iän mukanaan tuomat haitat jolloin henkilöt ostavat tuotteita helpommin esimerkiksi terveydentilansa vuoksi tai muuten no, joutuvat helpommin huijatukseen ja ostavat helpommin vaarallisia tuotteita. Mitä aiotte vaatia kiinalaisilta, kun menette Kiinan ensi viikolla? Miten aiotte sanoa sen, että Eurooppa ei enää halua tätä? Miten aiotte sanoa, että miten komissio mitä komissio antaa teille mandaatiksi? Mitä voitte sanoa kiinalaisille, että muuttakaa nyt asiat vihdoin tässä suhteessa? Nicola, would you like to ask question? Nicola, vielä kysymys. Mintiin. Kiitos. Tässä kuultiin jo mielenkiintoisia asioita. Muistuttaisin, että koko digitaalisten sisämarkkinoiden paketti toimii, jos me suojelemme kuluttajia. Tietojen mukaan edelleenkään ei ole tarpeellista luottamusta sähköisen kauppaan investoimiseksi. Vain harvat yritykset myyvät verkossa ja vain harvat kuluttajat ostavat arvokkaita hyödykkeitä verkosta. Usein ostetut hyödykkeet ovat sellaisia, että niihin ei liity suuria riskejä. Tarvitaan siis sellainen lainsäädäntöpaketti, joka suojelee kuluttajaa ja vasta tätä kautta voimme sitten lähteä täysin kehittämään digitaalisia sisämarkkinoita. Toivottavasti komission tekemä ehdotus kuluttajan suojasetukseksi olisi nyt oikeudenmukaisempi ja parempi, paremmin suojelisi kuluttajaa, ja tätä kautta sitten voitaisiin entistä paremmin viedä eteenpäin e-hallinnointia, e-kauppaa, jakamistaloutta ja muita digitaalisten markkinoiden kysymyksiä. Komissio ei voi enää olla tässä neutraali. Kun katsotaan tuotteiden laatua ja Made in-merkintöjä, Euroopan parlamentti viime viikolla otti asiaan kantaa ja ennen kuin komissio tekee ehdotuksia, joilla ollaan poistamassa esimerkiksi seitsemän artiklaan liittyviä, kysymyksiä, niin sen pitäisi todella nyt ensin katsoa vakavasti kompromissi parlamentin ja neuvoston välillä. Questions. Ehdottaisin, että komission jäsen vastaa nyt näihin kysymyksiin ja sitten seuraava kierros, silloin on viisi puhujaa. Definition, So Haluatteko vastata nyt ehkä 10 minuuttia sitten viimeiset kysymykset sitten vielä? Ai, vai haluatteko? Thank you, so What? Kiitos. Ehkä muutama minuutti näihin kysymyksiin ja sitten seuraat viisi puhujaa. Very much, uh, for, for the questions. Uh... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Haluaisin ottaa esille asian, joka tuli esille useissa kysymyksissä, joka koskee refitin ja muiden yhteenmukaista. Ymmärrän sen, että täällä Gepard ja muut ovat äh, sekannuksessa sen suhteen, miten tässä pitäisi tehdä. Kuluttajasuojakysymyksessä tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Haluan siitä syystä hyödyntää tilaisuutta selventää, millä tavalla me tämän olemme tarkoittaneet. Se, että katetaan vain ähm, internetkauppa tämässä direktiivissä oli vaikea päätös ja kerroin jo viime kerralla siitä, mitkä ovat tähän johtaneet syyt, syyt miksi halusimme mennä pelkästään internetkaupan turvin eteenpäin. Tämä on seurausta erilaisista pyrkimyksistä, joita tehtiin aiemmin, jotka osoittivat meille sen, että harmonisointi on tärkeää, mutta harmonisointi on vaikeaa. Ja teillä on varmasti tämä myös muistissanne tältä alalta. Tämä on ikään kuin sellainen pyhä tila jäsenvaltioiden mielessä, jossa oikeus toteutuu. Ja aina kun tähän alueeseen pyritään puuttumaan, siinähän meillä on yhteinen toimivalta. Jäsenvaltioissa ollaan erittäin tarkkaavaisia ja huolissaan Euroopan unionin äh, ryhtymisestä työhön, siis siviilioikeuden alalla. Ja näin ollen toinen myös tiukka perustelu oli se, että me käsittelimme eh, sääntöjä, jotka koskivat digitaalisia yhtenäismarkkinoita, ja minulla oli selvä tehtävä sen suhteen, että valmistelin nuo säännöt online-kauppaa varten, niin kuin tänkin. Tästä huolimatta alusta lähtien otin avoimesti esille sen, että tämä online-ulottuvuus ja sääntöjen jakaminen ei ole tilanne, vaan se saattaa aiheuttaa käytännön ongelmia. Ja että se pitää ottaa huomioon myös eh, direktiivissä ja meidän pitää saada tätä tietoa mahdollisimman nopeasti, jotta voimme pohtia sitä, mikä on samankaltainen lähestymistapa jotta voidaan saada aikaiseksi sopimussuhteiset säännöt myös muussa kuin etäkaupassa. Näin teemme tällä hetkellä. Olemme nopeuttamassa voimakkaasti työtämme tässä ensivaiheessa Refitissä, sillä kuten totesin, meillä on kuusi direktiiviä Refitin puitteissa ja sen lisäksi arvioimme myös ja meidän tulee katsoa sitä kaikesta ihmisoikeussäännöstöstä lähtien. Kuten totesin syyskuussa, ja esitän tämän sitoumuksen täällä nyt, esitämme sitten yhteisen raportin sen suhteen, onko toteutettavissa järkevää ja suositeltavaa ottaa tämä tieto Refitistä ja syöttää nämä päätelmät sitten ehdotukseen sopi- digitaalista sopimuksesta, joka nyt jo on esillä. Tuliko tämä selväksi? Me siis saamme tiedot ja katsotaan sitten, voidaanko tehdä tämä sama harmonisointi koskien offline-toimintoja, kunhan varmistaudutaan, että se on mahdollista toteutettava ja että sillä on todennäköisesti tule hyväksytyksi. Ja silloin esitämme teille tämän ehdotuksen siitä, miten keskustellaan internetdirektiiviä ja katsotaan sitä, voidaanko siihen lisätä tuo säännöstö, joka koskee offline-tilanteita. Se virasto, joka on käsitellyt näitä asioita. Myös komissiossa olemme halunneet näiden kanssa saada tiedot kerättyä mahdollisimman nopeasti. Eli me jatkamme tämän paketin puitteissa digitaalinen sopimus, digitaalinen sisältö ja konkreettiset hyödykkeet. Nämä tiedot saamme kuitenkin nopeasti ensimmäisen osan puitteissa ja kerromme teille sitten näkemyksistämme tästä asiasta. No sitten tiedoksi teille siitä, miten laajapohjainen refit on. Kuusi direktiiviä kuuluu siihen. Epäoikeudenmukainen kaupankäyntikäytännö, epäoikeudenmukaiset kaupankäyntiehdot, palveludirektiivi, hintaindikaatiodirektiivi, harhaanjohtava mainonta, sopimusrikkomuksia koskeva direktiivi. Ja näin meillä on ehdotukset, jotka koskevat myös B2B, elinkeinoelämän sisällä tapahtuvaa kaupankäyntiä. Tästä on ollut paljon erilaisia huhuja. Voin kuitenkin vain vahvistaa, että useat komissaarit nyt tällä hetkellä tarkastelevat B2Bin ehtoja ja tutkimuksia ollaan tekemässä. Ja saatamme palata tähän myös myöhemmin. En voi konkreettisesti sanoa, mitä tänä vuonna tai ensi vuonna tapahtuu. Mitä nyt tällä hetkellä tehdään digitaalipolitiikassa ja muualla, koskee sitä, että me keskitymme täysin yrityksiltä kuluttajille tapahtuvaan kaupankäyntiin. Maksukyvyttömyys Pääomamarkkinaunionin puitteissa nyt keskitymme kaupallisiin maksukyvyttömyystapauksiin, varsinkin pk-yrityksissä, ja kollega, joka käsittelee rahoituspalveluita, työstää ehdotusta tämän Schwabin mainitseman ongelman purkamiseksi. Liian moni on joutunut loukkuun näissä epäedullisissa lainoissa ja voin vain kertoa siitä, miten yleisesti tästä ollaan turhautuneita. Tämä on ihan yleiseurooppalainen eh, ongelma. Siitä ollaan turhautuneita kaikkialla Euroopassa. Se eh, ansaitsee eurooppalaisen ratkaisun. Ja kun sitten taas puhutaan todella henkilökohtaisista mm, ihmiskohtaloista ja tragedioista, niin meidän tulee katsoa sitä erillään näistä kaupallisista maksukyvyttömyystilanteista, koska kaupallisissa tapauksissa meillä on pääomamarkkinaunionin puitteissa ehdotus ja siinä keskitymme siihen, että annetaan toinen mahdollisuus yrittäjille, jotka ovat joutuneet rahoitusvaikeuksiin. Eli nopeampi saneeraus, nopeampi riskin arviointi, ja se on meidän mielestämme äärimmäisen tärkeää. Puhumme siitä ehdotuksena ei pelkästään rajoja ylittävänä, vaan myös jäsenvaltion sisäisenä tarkoituksena on ottaa käyttöön yhtenäinen perusperiaatesetti näitä kaupallisia maksukyvyttömyystapauksia varten ja lisäksi tarkastelemme mahdollisuuksia, jotka liittyvät yksityishenkilöiden maksukyvyttömyyteen. Minun makuni ehdotus on aika negatiivinen. Minä haluaisin mieluummin ehdotuksen, lainsäädännöksi, joka koskisi kestävää yrittäjyyttä. Hyvin eurooppalainen tyyli on se, että lähdetään liikkeelle tästä negatiivisuudesta. Yhdysvalloissa juhlitaan epäonnistumista ja autetaan yritystä pääsemään ongelmistaan. He varmasti käyttäisivät tällaista myönteistä lähestymistapaa. Muuten 600 yritystä kaatuu joka ikinen päivä Euroopan unionissa. Tiedän, tiedän, että aikaa ei ole enempää tietosuojakysymys yleisesti ottaen. Internetkaupan yhteydessä. Ja tiedoilla maksaminen. Tämäkin kuuluu tähän salkkuun, joten minun mielestäni meillä on hyvät varusteet sen suhteen, että säilytetään johdonmukaisuus näissä säännöissä, että käytetään – maksua tässä suhteessa. Ja se tulee meille myöhemminkin esille. Äh. Tämä asetus astuu voimaan 18. toukokuuta 2018. Miten aikaisemmin kuin uudet sääntömme. Se, mikä on tärkeää tässä todetaan, on se, että tietosuoja-asetusten kautta työ ei päättynyt, vaan alkoi koska meidän on hoidettava muutama seikka. Meidän on huolehdittava yhtenäisestä prosessista ja lähestymistavasta tietosuojavaltuutettujen välillä koko Euroopan unionissa, koska asetus jättää paljon valinnanvaraa esimerkiksi seuraamusten osalta. Tietosuojaviranomaisten on siis keskusteltava yhteisestä suuntaviivoista, mutta kuluttajien kannalta – on tärkeä asia, jota haluan nyt painottaa, nimittäin se, että ensi vuonna meillä on valtava tiedotuskampanja kuluttajille, jotta ymmärrettäisiin, mitä oikeuksia kuluttajilla Euroopassa on, jotta kuluttajat sen ymmärtäisivät, miten he voivat suojella omaa yksityisyyttään itse, koska sataprosenttisen luotettavaa lainsäädäntöä ei saada kansalaisia suojelemaan. Kansalaisten kuluttajien ymmärrettävä, mitä riskejä netissä on sosiaalisen median osalta myös. Ja on tiedostettava, mitä itse pitäisi tehdä. Kuten sanoin, tämä on hyvin merkittävä kampanja. Ja me haluamme lainsäädäntöön ja tietosuoja-asetukseen ja kuluttajan lainsäädäntöön sähköisessä kaupassa kiinnittää huomiota. Ja tämän kampanjan aikana haluamme pitää kiinni siitä, että ihmisten pitää itse voida määrätä omista tiedoistaan. Kansalaisten on ymmärrettävä, mitä tiedolle tapahtuu. Tässä on johdonmukaisuutta tietosuoja-asetuksen ja digitaalisten sopimusten ehdotusten välillä. Kansalaisille on siis kerrottava siitä, miten näitä tietoja käytetään, kun tietoa käytetään maksuvälineenä. Eli kun palvelu päättyy syystä tai toisesta, on myös huolehdittava siitä, että henkilökohtainen tieto, jota on käytetty maksuvälineenä, ei myöskään tule enää käytettäväksi. Niin komission ja sen kysymyksiä on niin valtavasti. Nämä ovat tällaisia julkilausumia, mutta paljon yksityiskohtia, kun pyytää tietojaan takaisin, kun niitä on käytetty maksuvälineen. Mitä tämä tarkoittaa siis? Että apiota käytän, valvoo jokaista klikkausta, niin minun kommenttini palautetaan. Miten tätä voidaan äh, käyttää algoritmeissa, big data-yhteyksissä? Me kuulemme yrityksiltä ja jakamistalouden tekijöiltä myös, että tämä ei ole käytännössä mahdollista. Ja tämä voi saattaa ristiriitaan yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa. Eli asiat asettuvat ristiriitaan. Meillä on kuluttajia, jotka pitävät digitaloutta todella hyvänä ja meidän on saatava lainsäädäntö toimivaksi myös käytännössä. Anteeksi. I sure other... Halusin huolehtia siitä, että muut jäsenet saavat myös puhua. Is that, uh, I'm not sure whether to... Ehdotuksemme on, että en ole, en ole varma, annetaanko tiedot takaisin. Voimme vain vahvistaa ihmisten oikeuksia, jos toimimme tässä oikein. Eli tilanne on haastava. Tietosuojaviranomaisten tulisi puuttua rikkomuksiin tällä lailla, kun ihmiset käyttävät omia tietojaan digitaalisen sisällön maksamiseen. Olin äimistynyt siitä, kuinka usein tällaista tapahtuu jalkapallojen videoiden äh, osalta. 85 prosenttia tapauksista on sellaisia, että ne maksetaan käyttämällä vain ihmisten yksityisiä tietoja. Siksi sopimussäännöt oli korkea aika ottaa käyttöön niin, että saadaan mm, merkittävät tarpeelliset suojalausekkeet ja takeet ihmisille. Sitten algoritmeista me olemme erittäin usein yhteydessä IT-palveluntarjoajiin asioissa, jotka eivät liity suoraan IMKon toimivaltuuksiin, turvallisuuskysymyksiin ja muihin. Tässä todella pidänkin siitä, että algoritmeja ei tulisi käyttää. Jos henkilö käyttää tai syöttää vihapuhetta, silloin tätä ei tulisi toistuvasti sallia algoritmin avulla. Tässä täytyisi siis tehdä vuoropu- käydä vuoropuhelua IT-toimijoiden kanssa. Ja sama pätee keskusteluihin alustoista kuluttajansuojan alalla. Miten, miten me voimme estää algoritmien käyttämisen kaupallisiin tarkoituksiin, en tiedä. Mutta voimakkaasti vastustamme tällaisia käytänteitä. Ala kehittyy erittäin nopeasti ja meidän on jatkettava keskustelua siitä, kuinka pitkälle tässä asetuksessa pitäisi mennä. Ja Koratsabild sanoi selkeästi, että emme saa ylisäännellä. Meidän pitää tarttua alustojen ja sosiaalisen median digitaalisen maailman riskeihin – oikein toimenpitein. Mutta tästä varmasti lainsäädännön puitteissa aina keskustellaan. Sitten jakamistalous. Sen osalta meillä on uutta tietoa, jonka mukaan ongelmia kuluttajien välisten palveluiden käyttämisessä on ollut. Emme halunnut kuitenkaan tässä sitovaa lainsäädäntöä, siksi me annoimme nämä ohjeet, jotka liittyvät epäreilujen kaupan käytänteiden asiaan. Ja tässä on edelleen juridisia ongelmia. Sitten yhden miehen yritykset. Reida puhui tästä. Paljon ei tästä ole jäänyt neuvotteluiden jälkeen jäljelle. Ja pidän kiinni siitä, että Euroopan unionissa tällä vuosituhannella pitäisi olla helpompaa perustaa yritysverkossa. Tämän pitäisi olla edullisempaa yrityksen aloittaville henkilöille ja tehdä tätä yhden miehen yritykseen liittyvässä ehdotuksessa puhutaan yhden euron alkupääomasta. Ja vaikeassa elämäntilanteessa itsekin aloitin yrityksen, mutta minun piti silloin maksaa 200 000 tsekin kruunua, joka oli todella suuri summa hankalassa tilanteessa olevalle. Eli haluamme nyt tarjota mahdollisuuden ihmisille, jotka haluavat aloittaa yrityksen. Jo tällä hetkellä yhden miehen yritysehdotuksessa on selkeitä suojalausekkeita ja samoin otetaan huomioon työntekijöiden oikeudet, ja se, että kerrotaan kuka todellinen omistaja on. Tämä liittyy esimerkiksi rahanpesu kysymykseen. Ja tämä on asia, jota pyrin viemään eteenpäin. Toivottavasti asia voidaan hyväksyä. Sitten Kiina, tuoteturvallisuus. Lauantaina menen siis Kiinaan. Keskustelut alkavat maanantaina. Ei riitä. Tässä ei ole kyseessä vain EU-markkinat, jotka haluavat turvallisia tuotteita. Myös Yhdysvallat. Olen ollut yhteyksissä hallinnon kanssa Yhdysvalloissa – ja me yhdessä pyrimme painostamaan kiinalaisviranomaisia parantamaan huomattavasti sellaisten tuotteiden valvontaa, joita on tarkoitus tuoda EUn ja Yhdysvaltojen markkinoille. Aion puhua myös viraston johtajille ja uskon, että voimme saada aikaan parempia tuloksia. On totta, että joka vuosi noin 60-62 prosenttia rapeksin havaitsemista vaarallisista tuotteista on tuotu Kiinasta. Tammi-helmikuussa luku oli vain 15 prosenttia, mutta tämä johtui todennäköisesti joulusta. Eli alkuvuodesta tällaisia tuotteita ei välttämättä tuoda yhtä paljon kuin aikaisempana ajanjaksona. Kerron teille nyt kiitosuhteista kyllä sitten lisää. Otetaanko seuraavat pari kysymystä? Maria Grappini. Ensin. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. Mulțumesc în primul rând, Vicky, că ne dai ocazia. Kiitoksia, kiitoksia hyvä komissaari ja kiitoksia siitä, että meillä on ollut mahdollisuus keskustella teidän kanssanne täällä. Kuuntelin erittäin huolella tätä teidän esitystänne, hyvä komissaari, ja kollegoiden kysymyksiä olen aivan samaa mieltä kanssanne ja otan esille kolme konkreettista mm, kysymystä. Ensinnäkin haluaisin tietää, ovatko oikeushenkilöt myös kuluttaja vai vain luonnolliset henkilöt, koska esimerkiksi pk-yritykset ovat kuluttajia Nekin ostavat raaka-aineita, energia käyttävät pankkipalveluita. Ja hyvin usein niillä on edessä erilaisia ongelmia, kun otetaan huomioon ähm, vilpilliset kaupankäyntikäytännöt. Onpa sitten kysymys suurista yrityksistä, pankeista tai ylikansallisista yrityksistä. Onko teidän toimissanne visio siitä, että myöskin oikeushenkilöt käsiteltäisiin kuluttajina. Ja millä tavalla aiotte tähän asiaan puuttua? Toiseksi puhuitte kuluttajien suojan harmonisoinnista. Oletteko te, onko teidän mielestänne aivan normaalia, että esimerkiksi autokauppiaat eurooppalaisia markkinoilla esitän tämän kysymyksen, koska hyvin usein kansalaiset käytävät tässä asiassa puolelle, niin ja olen ollut mukana Serbiassa rajoittavassa mm, kokouksessa. Jotkut henkilöt olivat ostaneet auton itä eurooppalaisesta yrityksestä. Ottavat esille tämän kysymyksen. Miksi auton kojelaudassa kaikki on englanniksi, eikä esimerkiksi sen maan kielellä, jossa tuo auto myydään. Puhun tässä ohjeista, Lisäksi on tietysti myös käyttöohje omalla kielellä, mutta kojelaudassa kaikki on englanniksi. Ja tietysti käytöhoito saa myös internetin kautta. Ja lisäksi olen käsitellyt paljon kysymyksiä. Olen viiden vuoden ajan ollut taistelemassa kiinalaisia tuotteita vastaan, mutta meidän tulee pelkästään vaatia Kiinalta sitä, ettei se tuo mantereellemme tämänkaltaisia tuotteita, vaan meidän tulee myös vahvistaa valvontaa. Hyvin suuri osa maatuesta on eurooppalaisia. Mitkä ovat siis ne toimenpiteet, joiden avulla kuluttajia suojataan, kun pyritään torjumaan esimerkiksi kopioita ja väärennöksiä? sillä ei voi olla niin, että pelkästään valvomme Kiinasta maahan, viet, maasta vietyjä tuotteita. Thank you very much. Uh... Kiitos komission jäsen. Osittain jo vastasittekin kysymykseeni, mutta halusin ottaa sen vielä uudestaan esiin, kun se on tärkeä. Online ja offline ehdotukset digi tuotteiden ja muun tavaran osalta ovat jo parlamentin menettelyissä ja tällä hetkellä keskustelemme siitä, miten parhaiten voidaan huolehtia kuluttajien tietojen suojelemisesta. Kuitenkaan meillä ei ole mitään käsitystä siitä, miten refit vaikuttaa tähän asiaan. Minulla on sama huolenaihe kuin Evelynillä. Nämä kaksi ehdotusta aiheuttavat hämmennystä varmasti kuluttajien mielessä, koska tässä tietyt tuotteet ovat rajatapauksia. Eli tavara, jossa on digiohjelmisto, miten se käsitellään. Eli voisitteko selittää ystävällisesti, miten refit-harjoitus vaikuttaa kuluttajalainsäädäntöön? Ja miten Euroopan komissio aikoo huolehtia johdonmukaisuudesta kahden ehdotuksen osalta, jotka on tuotu esiin refit-ehdotuksessa? Kiitos. Kiitos. Hyvä Stefanits. Thank you, madam. Thank you. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mainitsitte yhden henkilön omistamat yritykset ja siinä tarvitaan todellakin yksinkertaistamista, standardisointia ja minä tulee katsoa sitä, millä tavalla ihmiset voivat perustaa yrityksen. Kysymykseni on se, että aiotteko ehdottaa tai aiotteko suunnitella muiden yksinkertaistamisten valmistelua muiden kuin yhden henkilön yritysten ja mitkä teidän suunnitelmamme ovat yrityslainsäädännön puolella? Slovo na závěr Kiitoksia. Käytän tsekin kieltä. Hyvä komission jäsen, kysymykseni liittyy ehdotukseen, jota olemme odottaneet jo pitkään – eli kuluttajan suojadirektiivi. Tämä on yksi avainehdotuksista, jotka liittyvät digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaan. On erittäin tärkeää, että emme kuitenkaan keskity pelkästään verkkomaailmaan. Tähän liittyy ajatus eri välineistä, joita on silloin, kun näitä oikeuksia rikotaan. Komissio voi aloittaa menettelyn, mikäli on selkeä epäilys siitä, että rikkomuksia tapahtuu kahdessa kolmannessa osassa jäsenvaltioita Tässä puhutaan silloin siis vähintään 21 jäsenvaltiosta, mistä niin tämä ei toimi. Kuinka monen kuluttajan suojan rikkomukseen tämä on kenties aikaisemmin liittynyt? Viime viikolla me äänestimme valiokunnassa pilottihankkeesta vuodelle 2017. Yksi näistä oli oma ehdotukseni, jolla vahvistettaisiin rajat ylittävää yhteistyötä alueellisesti julkisten hallintahojen välillä. Tämä olisi uskoakseni tehokas väline torjua rajat ylittäviä kuluttajalainsäädännön rikkomuksia vastaan. Tietyillä alueilla voidaan nähdä, ja tämä voisi olla hyvä lisäys teidän ehdotuksenne yhteisistä EU-laajuisista välineistä ja suosittelisitteko tai hyväksyisittekö tämän kaltaisen ehdotuksen? And the last one is Lisa. Viimeinen puhuja Liisa Jakosari. Kiitoksia todella paljon kysymyksiä. Mä haluaisin jatkaa siitä, minkä puheenjohtaja Ford otti tämän algoritmikysymyksen, koska sain sen vähän vaikutelman, että se, te olette ikään kuin siirtämässä sitä tämmöiseen IT-boksiin. Ja minusta algoritmeilla on mitä suurin yhteiskunnallinen ja poliittinen merkitys. Ja, ja minusta tästä pitää ehdottomasti keskustella, jotta ihmisillä olisi edes tietoisuus, mistä on kysymys. Ja voisiko komissio tukea nyt sitä sisämarkkinavaliokunnan yhtä ehdotusta siitä, että tästä algoritmeista tehtäisiin tämmöinen pilot-projekti, jossa selvitetään mitä kaikkia pitää, pitää tuota, poliittisella tasolla tehdä, jotta ihmiset olisivat tietoisia siitä, että mihin heidän tietoja ja muuta käytetään. Kiitoksia. That's all the questions. Tässä kaikki kysymykset. No, muistutetaan sitä, että kaksi ja puoli vuotta sitten komissiossa oltiin sitä mieltä, että ei kuluttajasuojakomission jäsentä tarvita. Uh, well, uh, on... Uh... No, oikeushenkilökysymys. Olin vastannut aikaisemmin tässä, että yritysten välisissä suhteissa toteutetaan useita tutkimuksia tällä hetkellä. Ja tähän puututaan myös refit-harjoituksen yhteydessä. peruskysymys kuluttajansuojapolitiikassa liittyy aina heikomman suojelemiseen ja tässä nähdään, että kun suhteessa ovat PK-yritykset ja tällaiset hirviöt, valtavan suuret yritykset, niin siinä saattaa olla vähän asemassa epätasapainoa. Siinä heikompi osapuoli on totta kai se, joka tarvitsee enemmän suojaa. Ja se heijastuu jo EU-lainsäädäntöön ja kansalliseen lainsäädäntöön mutta yksityiskohtaisemmin meidän on tutkittava sitä, miten voidaan kattaa myös nyt uudenlaiset esimerkit digitaaliselta alalta. Mutta jo vastasin aikaisemminkin siihen, että me emme ehdota nyt mitään oikeushenkilöiden osalta. Tässä on kyse yritysten ja kuluttajien välisestä suhteesta ainoastaan. Sitten kuluttajan suoja konkreettisissa tapauksissa. Olen aivan samaa mieltä siitä, että ainoastaan englannin käyttö kieliversiona, tai niin tässä syntyy kyllä tällaista epäsuhtaa, jota ei saisi sallia. Pyytäisin konkreettisia esimerkkejä, koska tässä on kyse lähinnä kansallisista valvojista. Tai jos on ongelma, joka tulee esiin valtavan usein, niin voisimme toki toimia myös laajemmin. Joten mielelläni ottaisin konkreettisista tapauksista tietoa vastaan. Sitten miten refit vaikuttaa tietosuojaan. Posanan kysymys. Kuten sanoin, me olemme vastuussa molemmista kuluttajansuojapolitiikasta ja tietosuojakysymyksistä. kysymyksistä Joten se, mitä refitinällä tehdään, riippumatta siitä, onko kyse lainsäädäntöehdotuksesta, niin kaiken pitää noudattaa tietosuojasääntöjä. Ja me olemme hyvässä asemassa tässä tehtävässä, koska meillä tehdään työtä yhdellä pääosastolla. Ja vaikka usean pääosaston yhteistyötä tehtäisiin, niin tällainen johdonmukaisuus voidaan varmasti toteuttaa komissiossa. Ja sitten jos on spesifisiä kysymyksiä tai ongelmia, niin mielellään kuulisin niistä konkreettisesti yksittäisistä tapauksista, koska olisi todella ikävää, jos tietosuojasäännöistä ei huolehdita. Sitten kysyttiin yritysoikeudesta. Minulle paljon aikaa enää, mutta vastaisin kyllä. Me työstämme nyt pakettia, tai no pakettia tai uutta lainsäädäntöä, joka koskee yritysoikeuden digitalisoitumista. Tässä ei ole vielä paljon konkretiaa, koska tutkimuksia toteutetaan tällä hetkellä. Neuvonantajina on ollut asiantuntijoiden paneeli, jotta saataisiin otettua kantaa yrityslainsäädännön suurempiin muutoksiin digiaikaan siirryttäessä – Nämä ovat mielenkiintoisia asioita. No, mutta kaikki näihin liittyy jonkinlaisia riskejä. Joten me teemme ehdotuksen ehkä ensi vuonna. Silloin haluamme kiinnittää enemmän huomiota yritysmaailman ja tähän lainsäädäntöön. Sitten sitten pöytää Ford, tiedän, että algoritmit eivät liitty sinänsä vihapuheen levittämiseen. Käytin tätä vain esimerkkinä. Kun ajatellaan, että turvallisuus on nyt niin keskeinen työsarka meille kaikille, niin meidän on lähdettävä puhelu näiden e- IT-yritysten kanssa, kun tämä on todella kiireellinen asia. Tässäkin tarvitaan vuoropuhelua IT-yritysten kanssa, jos halutaan lainsäädäntöä ottaa käyttöön. Tämä on pitkäaikainen prosessi totta kai. Mutta mitä voimme tehdä algoritmien osalta? No, ainoastaan jos rikotaan tietosuojasääntöjä, niihin voidaan puuttua, jos nykysääntöjä siis rikotaan. Tai harhaanjohtavasti harrastetaan mainontaa tai niin edelleen. Niin voidaan toimia nykylainsäädännön pohjalta, mutta tämä vaatii lisätyötä. Se on luovaa. Kysyinkö tämä riittävää? 75 prosenttia asukkaista näin katetaan. Ja tämä antaa mahdollisuuden komissiolle esittää koordinoituja toimia. Our statistics, it happens four times. mukaan näin käy neljä kertaa vuodessa. Neljä tällaista esimerkkiä tällaisista rikkomuksista, jotka kattavat niin laajan alan Euroopan unionia. Olemme valmiita tähän, mutta jos tämä on pienempi asia, niin CPC-asetus, joka toivottavasti pian hyväksytään, antaa paljon enemmän käytännön mahdollisuuksia yksittäisille kansallisille viranomaisille yhteistyössä toimia. Uskoakseni vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin. Kiitos oikein paljon. Jos olette sitä mieltä, että kysymyksen ei vastattu, niin voimme toki vastata kirjallisesti jälkeenpäin. Kiitos oikein paljon. That's the end of this morning's committee. Kiitos. Tähän päättyy aamupäivän valiokuntakokous kokoonnut mieleen kolmelta. Kiitos.